Euh, Hyvät kollegat, toivottavasti saitte nautittua lounaan. Ja nyt aloittaisin tämän toisen rinnakkaisistunnon tällä parlamenttiviikollamme. Ja nyt keskitymme työhön. Meillä on tässä kaksi aihetta esillä ja haluaisin vastata Ranskan senaattorin puheenvuoron tänä aamuna. Meillä on kaksi asiaa, jotka jäivät auki. Niistä on keskusteltu kansallisten parlamenttien kanssa. Ja loppujen lopuksi siis me teimme päätöksen siitä, mitä asioita käsitellään. Ensinnäkin nuoriso, työllisyys siitä puhutaan kello 17 asti. Ja sitten meillä on toinen aihekokonaisuus, eli säästöohjelmien vaikutukset niissä jäsenvaltioissa, joissa on tällaisia ongelmia. Tämä on tietysti hyvin tärkeä aihe nyt, kun monet keskustelevat tästä kerron vaikutuksesta, mitä säästötoimilla on. Ja IMFn analyytikot ovat tästä asiasta myös kirjoitelleet ja ainakin Euroopan parlamentissa puhutaan nyt siitä, minkälaisia vaikutuksia on tai ei ole, jos ajatellaan kutakin jäsenvaltiota ja kunkin jäsenvaltion kulkemaa tietä. Ja jos ajatellaan nyt kevään huippukokousta, nyt olisi ehkä tärkeää eh, lähteä uudelle tielle, ehkä joka tapauksessa, mutta jos katsotaan eri tapauksia, pitää ymmärtää, että taantumassa ollaan. Tämä vaikuttaa eh, työllisyystilanteeseen, erityisesti nuorisotyöllisyyteen. Mutta ennen kuin menemme tähän toiseen aiheeseen, niin aloittaisin esittämällä muutaman kommentin liittyen tähän tämänpäiväiseen kokoukseen. Tehän tiedätte, että kun halutaan parantaa etukäteiskoordinaatiota talouspolitiikan osalta, tämä on nyt kolmas vuosi, että meillä on käytössämme tämä tällainen väline nimeltään talouden ohjausjakso. Ja siinä lähdetään liikkeelle suuntaan tuosta asiakirjasta, eli vuotuista kasvuselvityksestä. Ja tältä pohjalta 14.3. pidettävä huippukokous tekee päätöksen suurista suuntaviivoista ja sitten kukin jäsenvaltio antaa oman panoksensa näihin suuntaviivoihin. Ja jäsenvaltioilla on sitten kaksi asiakirjaa, eli maakohtainen uudistus ohjelma, jotka koskevat rakenteellisia muutoksia, ja sitten on vakaus- ja lähentymisohjelma, jolla pyritään panemaan täytäntöön vakaus- ja lähentymissopimusta. Ja kun näistä aiheista puhumme, niin on tärkeää, että kukin demokraattisen legitiimiyden kerros voisi osallistua tähän prosessiin, jonka komissio on pannut liikkeelle yhtäältä ja toisaalta myös kukin kansallinen hallitus. Ja se, mistä puhuimme keskustellessamme artiklasta 13 budjettisopimuksesta, budjettisopimuksesta puhuttiin siitä, miten nämä kaksi legitiimiden eri tasoa voidaan saattaa jossain vaiheessa yhtään sillä tavoin, että kukin toimii omalla tasollaan legitiimisti ja demokraattisen valvonnan alaisesti ilman, että vaikutetaan tähän toiseen ulottuvuuteen. Ne aiheet, jotka liittyvät nyt meidän asioihin, eli e, työllisyysasia, sosiaaliasia, syrjäytymisen torjunta, kaikki tämä on nyt selvästi esillä, koska suurimmassa osassa lainsäädäntöä tai poliittisissa suuntaviivoissa eh, puututaan asioihin, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ja budjettisuuntaviivat ja taloussuuntaviivat, joista päätetään, vaikuttavat tällä tavoin näillä aloilla. Ja siitä syystä olemme sitä mieltä, että meidän on vahvistettava kapasiteettia niille, jotka ovat huolestuneita siitä, minkälaisia vaikutuksia on sosiaalisella tai työllisyystasolla näillä toimilla. Jos ajatellaan nyt komissiota tässä Meillä on komission jäsen Ren oli paikalla ja Andor toisaalta, he edustavat kahta aihepiiriä siellä. Ja sitten parlamentin sisällä ajatellaan toisaalta talousasian valiokunnan aiheita ja työllisyysasian valiokuntia. Jokaisessa parlamentissa ne on saatavaiseksi tasapaino eri vastuuvaliokuntien välille näissä asioissa. Ja myös neuvoston tasolla kyseessä on tasapaino ECOFIN neuvoston välillä, jossa monia asioita käsitellään, ja toisaalta EPSCO-neuvoston välillä, joka käsittelee sosiaaliasioita, ja se kokoontuu 7. 8. helmikuuta puhumaan erityisesti nuorisotakuusta, ja minut minulla on kunnia olla sitten siellä paikalla. mutta on sinne kutsuttu ja varmasti kerron näistä meidän tämän töistämme. Ja tämä on tärkeää myös siksi, että klassinen analyysi, jonka pohjalta on esitetty seuraava kysymys. Voisinko pyytää kaikkia siellä edessä olemaan joko hiljaa tai sitten poistumaan salista? Eli sosiaaliasiasta kun puhutaan, niin usein on aiheena työmarkkinoiden toiminta ja toisaalta talouspolitiikan vaikutukset. Mutta kun me katsomme asiaa Euroopan tasolla, niin te varmasti havaitsette samaa, että on yhä enemmän sellaisia aiheita, jotka liittyvät työllisyysseikkoihin tai syrjäytymiseen tai sosiaalipolitiikan toimintamahdollisuuksiin. Kaikki nämä aiheet tulevat esille ihan riippumatta siitä, minkälaista suuntaviivoista on kyse. Eli jos vain yksinkertaisesti pyydetään lisää investointia tai lisää kasvupolitiikkaa, no tämä ei riitä ratkaisemaan eh, työllisyys- ja sosiaalikysymyksiä, jotka nyt meillä on edessämme. Ja tässä nyt nämä teemat, joihin paneudumme tänä iltapäivänä yhdessä. En mene yksityiskohtiin työllisyystilanteen osalta tai nuorisotyöttömyyden osalta Euroopan unionissa. Kaikkihan tietävät, minkälaista luvuista on kyse. Enkä halua nyt pitkittää puheenvuoroni näillä tiedoilla. Nyt haluaisin yksinkertaisesti sanoa seuraavaa. Meillä on nyt ensimmäinen pyöränpöydän keskustelu, jossa käsitellään nuoriso työllisyyttä ja aloitamme nyt saman tien. Tässä puhuu kaksi valiokunnan puheenjohtajaa. Kreikan puheenjohtaja, jonka jo tapasimme myös eilen, Kremastinos, herra Kremastinos sitten siis Espanjasta, eh, herra Aspidas Villar. Tervetuloa, kiitos siitä, että tulitte tänne paikalle. Ja sitten jos puhutaan nuorisotakuusta, joka on pantu täytäntöön yhdessä niissä maista, joita pidetään aina esimerkkinä, niin meillä on kunnia toivottaa tervetulleeksi eduskunnan työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja Rouva Filatov ja annan sitten eh, myös vaiheessa teille puheenvuoron. Ja sitten meillä on vielä kaksi Euroopan parlamentin esittelijää. Kiittäisin siitä, että he ovat olleet täällä paikalla nyt alusta alkaen, eli Rova Skridlevska ja herra Kristensen. Rova Skridlevska on EPPstä ja herra Kristensen sitten sosiaalidemokraattien ryhmästä. Eli tässä on tasapaino nyt saatu aikaan näin. Ja sitten, hyvät puheenjohtajat, ennen kuin annan teille puheenvuoron, haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentti komission sen Andorin aloitteesta, jota kollegia tuki, on hyväksynyt tekstin, joka on teidän edessänne näissä asiakirjoissa. Siellä pyydetään, että EPSCO-neuvosto, joka siis kokoontuu 7. ja 8. helmikuuta, huomioisi täysin tämän nuorisotakuun ehdotuksen. Mitä sillä tarkoitetaan? No, ajatus on, että nuori, joka poistuu työllisyyden parista tai koulutuksen eh, oppisopimuksen parista, että hän ei voisi olla yli neljä kuukautta ilman mitään eh, tekemistä ilman, että hänelle esitettäisiin eh, jonkunlaista harjoittelupaikkaa tai oppisopimuskoulutusta tai koulutusta. Ja komission ehdotus lähti liikkeelle rahoitustarpeesta ja tämähän on tarpeellinen seikka sitten, että siihen tarvitaan tukea Euroopan sosiaalirahastosta. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että jäsenvaltioiden hyväksyttävä komission ehdotus, että noin 25 prosenttia rahastosta eh, tulisi tähän käytöön, sillä on tärkeää, että meillä on oikein verran varoja, mutta halusin kuitenkin sanoa, että Euroopan parlamentin tasolla olimme sitä mieltä, että ihanne tilanne, joka ei välttämättä ole nyt välitön, mutta tärkeää kuitenkin olisi, että tähän nuorisotakuuseen saataisiin oma budjettikohtansa Euroopan tasolla. Ja tällä tavoin sitten voitaisiin nuorisotakuusta tehdä ikään kuin minimioikeus, joka on taattu eurooppalaisessa oikeudessa, vaan että se on myös sosiaalinen oikeus. Tällä lailla pystyttäisiin eh, johtamaan Euroopan tasolla sitä mm, toimintaa, joka voisi automaattisesti vakauttaa. Tämähän on eh, poliittisesti mm, sellainen asia, josta ollaan yksimielisiä eh, enemmän kuin siitä, että puhutaan jostain muunlaista korvauksista. No tässä minun alkusanani puhuin tietysti liian pitkään. Älkää nyt toimiko niin kuin minä, vaan nyt annan seuraavaksi puheenvuoron puheenjohtaja Kremastinokselle, joka voi kertoa meille siitä, miten teidän maassanne eh, ryhdytään toimiin nuorisotyöttömyyden osalta eh, ja työllisyyden osalta ja mitä mieltä olette nuorisotakuu aloitteesta. Kiitos. Oh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja puheenjohtaja, puheenjohtaja Tarko pitäisi ehkä sanoa. No, joka tapauksessa e, aion puhua äidinkieltäni, eli kreikkaa. Ja kuten tiedätte, maailman talouskriisi on myös eurooppalainen talouskriisi. Se on oikeastaan vielä ilmeisempää Etelä-Euroopan maissa ja varsinkin Kreikassa. Toisin sanoen maailman talouskriisi on johtanut hyvin hankalaan tilanteeseen, varsinkin kun ajatellaan työttömyyttä, joka iskee erityisesti nuoriin. Toisin sanoen, sen sijaan, että pelkästään Kreikan nuorisotyöttömyyttä tarkasteltaisiin, haluaisin kertoa tästä enemmän myös maailman näkökulmasta. Tänä päivänä Euroopassa on äärettömän paljon työttömiä Kreikassa. Varsinkin meillä on 25-6 prosenttia Kreikassa nuorisotyöttömyys puolestaan on jo yli 50 prosenttia. Kaikessa tässä kaikkein huolestuttavinta on nimenomaan nuorisotyöttömyyden kasvun tahti. Tilanne vain pahenee pahenemistaan. Tällä haavaa ei ole sellaista vaikutelmaa, että tilanne olisi jotenkin vakiintumassa. Mitä meillä nyt on viimeaikaisia tietoja käytettävissämme, esimerkiksi Kreikan tilastokeskuksesta, niin 2012 kolmannen vuosineljänneksellä työttömien, mm, työllisten määrä oli 3 739 000 ja työttömien puolesta oli 1,1 miljoonaa. Työttömyys oli 24,8 prosenttia mm, verrattuna edelliseen vuosineljännekseen 23,6 prosenttia, tai sitten 2011 vuotta aikaisemmin se oli 17,7 prosenttia, eli tämä on huolestuttavaa. Tässä on tapahtunut paljon huononemista, eli tällainen huonostunut melkein 10 prosenttia verrattuna vuoden takaisin tilanteeseen. Eli tästä näette, että työttömyys on räjähtämässä käsiin. Tämä lopputulos siis kaikesta kriisistä on työttömyys, mutta täällä on myös kaksi tärkeää luonteen piirrettä tässä työttömyydessä ollut nähtävissä viime aikoina. Ensinnäkin tämä budjettikuripolitiikka ilman kasvua tai sitten yritin korkea verotus. Meillä nyt on ennennäkemätön taantuma käsissämme ja myös niin, että BKT on laskenut 4-5 prosenttia, niin tämä on johtanut siihen, että yritykset ovat sulkeneet oviaan. Siksi me olemme hyvin pian joutuneet tilanteeseen, jossa ihmiset vain köyhtyvät. Se, mikä tässä on erityisen luonteenomaista nykytilanteessa – on se, että ei ole pystytty tarjoamaan riittävästi suojelua Euroopassa. Mutta tulos on ollut se, että kun verotuskin on ollut suhteellisen laista jossakin maissa, niin Kreikassa, kun verot ovat nyt nousseet, niin yritykset ovat lähteneet maasta. Eli yritys toisensa perään on sulkenut ovensa Kreikassa. Työttömyydessä on nähtävissä myös se, että naisten työttömyys on korkeampaa kuin miesten työttömyys, 28 prosenttia naisten parissa ja miesten parissa 21 prosenttia. Mutta ennen kaikkea nuorten parissa on korkea työttömyys. 15-24-vuotiaiden parissa se on 56,6 prosenttia. Niin ikään on mielenkiintoista, että tämä on nähtävissä myös muissa maissa, että tämä koskee ennen kaikkea sellaisia, joilla ei ole edes kunnon peruskoulutusta. Ne, jotka ovat opiskelleet pidempään, kärsivät työttömyydestä vähemmän, se on noin 20 prosenttia. Sen sijaan, jos ei ole minkäänlaista koulutusta, niin työttömyys on heidän parissaan noin 41 prosenttia. Ne, jotka ovat ha, esimerkiksi tohtoritasolaisesti opiskelleet, niin niiden, niiden parissa työttömyys on puolestaan vain 12,6 prosenttia. Nuorisotyöttömyys aste sitten, jos sitä tarkastellaan ja ajatellaan varsinkin juuri työmarkkinoille tulevien nuorien, heidän osuutensa on 24 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä puolestaan, eli ne, jotka ovat yli vuoden etsineet jo työtä, niin siellä työttömyys on 52,6 prosenttia. Meillä on Euroopassa jo 11 miljoonaa työtöntä, jotka ovat siis pitkäaikaistyöttömiä. Sitten vielä yksi luonteenpiirre tässä tilanteessa. Jos ajatellaan alueita, joissa on kunnon perusrakenteet, niin työttömyys on vähäisempää. Kaikki sen sijaan Egeian ja Jonjameren alueella on kaikkein eniten työttömyyttä. Mutta todella, missä on esimerkiksi matkailua tai muuta infrastruktuuria, niin siellä on työpaikkoja tarjolla ja työttömyys on vähäisempää. Mutta muualla maassa puolestaan työttömyys on keskiarvoa korkeampaa. Tästä syystä me olemmekin sitä mieltä, että perusrakenteet, siis infrastruktuurin rakentaminen, myös alueilla, jotka ovat esimerkiksi saarilla, myös siis teollisuusmaissa, joissa ehkä on tavaratuotantoakin olemassa, niin perusrakenteiden kehittäminen ja kilpailukyky antavat aihetta toiveikkuuteen, myös ajatellaan työttömyyttä. Kreikassa pyritään torjumaan työttömyyttä toki, mutta ennen kaikkea on pyritty auttamaan työnhakijoita. Me saimme työministeriöltä 10. tammikuuta tiedonannon, joka on myös toimintasuunnitelma nimenomaan nuoria varten. sen myötä pyritään todellakin muuttamaan tämä, tätä suuntausta. Toisin sanoen tavoitteena on torjua työttömyyttä. Tässä strategiassa mainitsemillani perusrakenteella onkin hyvin tärkeä osa. Eli minä sanoisin johtopäätöksenä on, että jos ajatellaan niitä väestöryhmiä, jotka ovat eniten kärsineet taantumasta – ja mitä toimia meillä on heille tarjolla, mitä meillä on tarjolla esimerkiksi nuorisotyöttömille, niin kaikki tämä varmastikin auttaisi kestävämmällä pohjalla torjumaan työttömyyttä. Merci beaucoup, euh, cher... Euh, Kiitos, hyvä kollega, hyvä herra Kremastinos, Kreikan parlamentin työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja. Ennen kuin annan työllisyys valiokunnan puheenjohtajalle Espanjan parlamentista puheenvuoron haluaisin mainita kaksi seikkaa. Teillä on nyt saatavillanne samoin kuin tänä aamuna, mutta tämä on tällä kertaa tällainen valkoinen lista. Eli tänne voitte laittaa rastin ruutuun, jos haluatte käyttää puheenvuoron keskusteluosiossa jompakumpaan aiheeseen liittyen. Tämä löytyy sieltä teidän kansiostanne. Kullakin on myös siellä lyhyt yhteenveto kansallisten parlamenttien yhdeksästä tekstistä ja myös tekstejä, jotka on parlamentissa hyväksytty, erityisesti Veronka Lope Fontanien mietintö. Hän on kovasti työskennellyt, jotta saatiin aikaiseksi eh, yksi mielisyys työllisyysvaliokunnassa toisin kuin talousvaliokunnassa tästä asiasta. Ja näin pääsen seuraavaan puhujaan, joka on Jose Eugenio Aspiro Villar. Hän on Espanjan parlamentin työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Buenas tardes, muchas Oikein hyvää iltapäivää ja kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitän Euroopan parlamenttia tilaisuudesta osallistua tähän erittäin tärkeään tapaamiseen, tähän uuteen foorumiin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä ja että vielä puhutaan juuri näistä asioista, työttömyydestä, nuorisotyöttömyydestä, joka on valtava ongelma, hyvin dramaattinen ongelma, muun muassa minun omassa kotimassani Espanjassa, jossa nuorisotyöttömyys, eli 16-30-vuotiaiden työttömyys on jo yli 55 prosenttia. Unionin keski-Euroopahan ylittää sekin jo 25 prosenttia, eli 7,5 miljoonaa 16-25-vuotiaista on työttömänä eikä myöskään opiskele. 5. joulukuuta 2012 komissio hyväksyi suositukseksi neuvostolle ehdotuksen nuorisotakuusta, jota myös Euroopan parlamentti on vankasti tukenut 16. tätä kuuta omassa tekstissään. Mikä sitten on Espanjan kanta työllisyyteen ja nuorisotakuuseen. Kun ajatellaan poliittisia toimia ja makrotalouskehystä, on äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon rahoin eh, PP-hallituksen käynnistämät uudistukset, muun muassa julkisen vajeen vähentäminen, säästäväisyys, budjetin avoimuus, menojen valvonta, pankki- ja rahoitusalan uudistus, maksuviivästysten torjunta, veropetosten torjunta, sosiaali- turva, väärinkäytösten torjunta, koulutusuudistus, markkinoiden yhtenäisyys, hyvin tärkeitä toimia myös muun muassa virkamiesten palkkojen jäädyttäminen. Nämä ja monet muut uudistukset, joita olemme käynnistäneet, pyrkivät siihen, että pääsemme vähittäin tästä kriisistä ja voimme luoda vaurautta ja työpaikkoja kaikille nuoret mukaan lukien kuitenkin tässä tarvitaan muitakin tärkeitä toimia, kuten työmarkkinauudistus. Se on yleisesti nyt tarkoittanut sitä, että on tuhottu työpaikkojen joustavuuden nimissä kriisiaikoina. 2012 oli osuuskontien kansainvälinen teemavuosi ja nämä, tai näille on ominaista muun muassa se, että ne säilyttävät työpaikkoja, jopa luovat työpaikkoja, jopa kriisiaikoina, muun muassa palkkamaltilla, joustavuudella, koulutuksella, tuottavuudella, turvallisuudella ja kilpailukyvyllä, eh, jota luonnollisesti eh, tarvitaan. Nythän eh, täällä Espanja on muun muassa sijoittanut 2012 muun muassa moniin tärkeisiin auto teollisuuden aloihin. Ja kun ajatellaan tätä yrittäjyyssopimusta, niin viimeisten 10 kuukauden aikana 34 617 alle 30-vuotiaasta, 30-vuotiaasta eli 45 prosenttia kaikista on tämän allekirjoittanut. Kyse on ja 150 ohjelmasta, myös työllisyyskoulutusohjelmasta, joita olemme käynnistäneet. Sitten äh, äh, Meillä on äh, muita uusia lakiehdotuksia vuodelta 2012, jossa sovitaan tällaisesta kahtalaisesta dualistisesta koulutuksesta, johon liittyy myös sosiaaliturvakehys. Näitä työsopimuksia saatiin aikaan 10 prosenttia prosenttia edellistä vuotta enemmän, eli 60 584 sopimusta. Eli näiden määrä on lisääntynyt huomattavasti ja sellaisten, joilla on varsin vähäinen koulutusmäärä kaksinkertaistui. Tiedän, että nämä luvut, joista tässä teille nyt kerron, ovat varsin vaatimattomia, Äh, alle 25-vuotiaista on työllistetty <laughs> noin 30 000. Ja tämä on tietenkin aika vaatimatonta, kun ajatellaan, kuinka valtavasta ongelmasta on kyse. Mutta tämä on kuitenkin merkittävää siinä suhteessa, että kyse on suunnanmuutoksesta, toivon tuomisesta. Ja tämä otetaan muun muassa huomioon vuosittaisessa työllisyyspoliittisessa suunnitelmassamme. Tässä tarkoitus on todella vähentää nuorisotyöttömyyttä. Meillä on 101 erilaista toimea, muun muassa työllistämisen, erilaisten toimien, kannustimien suhteen ja yrittäjyyteen innostaminen ja niin edelleen. Ja kun ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, työmarkkinaosapuolet neuvottelevat juuri tällä hetkellä eh, strategiasta nuorison työllistämiseksi ja mukana on siis on siis julkinen puoli, mutta myös työmarkkinaosapuolet, yritykset, erilaiset eh, instituutiot ja myös eh, yksityisiä aloitteita. Ja tarkoituksena on päästä yhteisiin tavoitteisiin, kuten esimerkiksi tämä sosiaalinen yrittäjyys ja yrittäjien vastuu. Sitten äh, kun ajatellaan nuorisotakuuta, niin äh, on todettu, että halutaan varmistaa se, että kaikki alle 25-vuotiaat saavat äh, työtarjouksen, koulutustarjouksen tai lisää koulutustarjouksen neljän kuukauden sisällä siitä, kun ovat päättäneet opintonsa tai joutuneet työttömiksi. Tätä on tässä salissa jo aiemmin tänään siterattu tätä tekstiä. Madridissahan todella EAY kokoontui juuri eilen ja Espanjan ministeri Fatima Manies itse asiassa tuossa samaisessa kokouksessa totesi, että Espanja pyrkii tekemään kaiken mahdollisen. Itse asiassa olemme joutuneet laskemaan ensimmäisten työttömyyskuukausien aikaista korvausta. Tämän lisäksi pyrimme saattamaan yhteen tai pyrimme siihen, että henkilöt työllistäisivät itse itsensä. Pyrimme todella innostamaan tällaisiin uusiin toimiin juuri itsensä työllistämisen suhteen muun muassa. Tässä lopuksi haluaisin todeta jotain henkilökohtaista. Kun puhutaan nuorista ja heidän mukaanottamisestaan, niin jotkuthan ovat jo puhuneet menetetystä sukupolvesta. Tarvitsemme erityistoimia, että nämä nuoret ja myös vähemmän nuoret, jotka monet ovat olleet jo pitkän aikaa työttöminä, niin jotkut eivät ole koskaan päässeet työmarkkinoille, he kärsivät psykologisesti ja voidaan todeta, että tämä on ikään kuin mitalin toinen puoli verrattuna sitten tällaiseen työssä loppuun palaamiseen. Heidän ongelmansa ovat aivan yhtä suuria. Ja halusin nostaa tämän, tämän erittäin vakavan kysymyksen tässä esiin. Sekin täytyy mielestäni muistaa. Me pidämme näitä suosituksia, joista nyt keskustelemme, erittäin hyvinä. Meidän on vastattava nuortemme odotuksiin, yhteiskuntiemme odotuksiin. Euroopan unionin on vastattava tähän tragediaan, joka nuorisotyöttömyys toden totta on. Ja niin kuin aamulla monet täällä ovat todenneet, niin Euroopan parlamentin kuin kansallisten parlamenttienkin edustajat tarvitaan kasvua ja meidän poliitikkojen on tämä valtava ongelma ratkaistava. Kiitos, hyvät herrat. Euh, Kiitos oikein paljon, hyvät kollegat, tästä selvitystä puheenvuorosta. Ja seuraavana annan puheenvuoron Tarja Filatoville. Hän on eduskunnan työllisyys- ja tasavaliokunnan puheenjohtaja. Ja Suomessa nuorisotaku on jo pantu täytäntöön. Eli jos ajatellaan nyt paljon vertailua learning by doing, alalla. Tämä kiinnostaa meitä nyt kovasti ja varmasti muitakin kollegoja. Olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Me kaikki tässä salissa vaan, että nuorten työllistyminen on kansakunnan eheyden ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta hyvin keskeistä. Suomessa on tehty laskelmia siitä, että yksikin syrjäytynyt nuori maksaa elämän uransa tai elinkaarensa aikana yli miljoona euroa. Eli kysymys kuuluu niin päin, että meillä ei ole varaa jättää tekemättä riittäviä työllistymis- ja koulutustoimia. Kyse ei ole rahapulasta, vaan siitä, että meillä ei ole varaa olla tekemättä näin. Suomessa nuorisotakuu muodostuu kolmesta erilaisesta pilarista. Pyrin puhumaan siitä suhteellisen konkreettisesti. Kiitos. Pyrin puhumaan siitä. Can you, can, I... okay. Pyrin puhumaan siitä suhteellisen konkreettisesti, koska luulen, että sitä kautta puheenvuorostani on eniten hyötyä. Ensimmäinen pilari lähtee siitä, että ne nuoret, jotka ovat työvoimatoimistojen asiakkaita, ovat alle 25-vuotiaita tai ovat alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita nuoria, niin heille tarjotaan työvoimapolitiikan keinoin ratkaisua työttömyyteen. Toinen pilari on koulutustakuu joka pyrkii turvaamaan sen, että peruskoulunsa päättävä nuori löytää jatkokoulutuspaikan itselleen. Kolmas pilari kohdistuu, niin kuin me sanomme vähän lainausmerkeissä, kadoksissa oleviin nuoriin. Niihin nuoriin, jotka eivät ole koulutuksessa, eivät ole työvoimatoimiston asiakkaina, josta me emme oikeastaan tiedä, missä he ovat. Osa heistä on aivan asiallisilla asioilla, vaikkapa hoitavat pientä lasta kotona – mutta osa heistä voi olla hyvinkin voimakkaan syrjäytymisuran alussa. Ja heille me suuntaamme erilaista nuorisotyötä, etsivää nuorisotyötä ja työpajapaikkoja. Suomessa nuorten yhteiskuntatakuu sai alkunsa vuonna 2005. Ja se takuu, jonka me tuolloin rakensimme, oli hyvin lähellä sitä, mitä komissio nyt esittää. Eli lähtökohta oli se, että nuori, joka tulee työomatoimiston asiakkaaksi, hänelle ensimmäisen kuukauden aikana tehtäisiin työllistymissuunnitelma, joka on henkilökohtainen, jossa on arvioitu hänen tarpeensa koulutukseen, erilaisiin tukitoimiin. Ja kun kolme kuukautta täyttyy, niin silloin hänelle tarjottaisiin joko työpaikkaa, jos sellainen on mahdollista ja sellaisia on riittävästi tarjolla, tai sitten tuettua työtä, työharjoittelupaikkaa tai joku muu vaihtoehto, jotta työttömyys ei pitkittyisi. Meidän selvityksemme osoittavat sen, että jos nuori on työttömänä viisi päivää, niin se ei vielä ole vaarallista. Mutta jo viisi kuukautta on sellainen rajapylkki, että sen jälkeen työttömyys uhkaa pitkittyä, ja mitä pidemmäksi se muodostuu, niin sitä riskimpi se on nuoren syrjäytymisuhalle ja koko yhteiskunnalle. No, nyt me olemme uusimassa tuota nuorisotakuuta sillä tavalla, että se pureutuu todellakin paremmin koulutukseen ja se pureutuu paremmin syrjäytyneisiin nuoriin. Työttömien nuorten yhteiskuntatakuussa on mukana niin sanottu sanssikortti, eli sen avulla nuori voi hakea työpaikkaa yrityksistä – ja jos yrityksellä sinänsä olisi tarjota työtä, mutta ei välttämättä sillä hetkellä uskallusta ottaa nuorta töihin, tai sillä hetkellä niin suurta palkanmaksuvaraa kuin meidän palkkajärjestelmämme ja työehtosopimuksemme vaativat, niin tuo yritys voi saada 700 euron summan kymmeneksi kuukaudeksi. Eli jokainen kuukausi sen 700 euroa tukea tuon nuoren ihmisen työllistämiseen. Ja tässä ajassa nuori pystyy perehtymään työhön, hänestä tulee työnantajan näkökulmasta tuottavampi työntekijä, ja sillä pyrimme madaltamaan sitä rekrytointikynnystä, mitä yrityksillä on suhteessa nuoriin työntekijöihin. No, uusi osuus on myös se, että meillä on paljon vastavalmistuneita jotka ovat yli tuon 25 ikävuoden, mutta eivät silti ole saaneet ensimmäistä työpaikkaansa. Ja näihin nuorimme pyrimme suuntaamaan enemmän nimenomaan tuettua työtä, jotta he koulutuksen jälkeen pääsisivät työhön, eikä vaan koulutukseen ja koulutukseen ja koulutukseen uudelleen, koska sekin on tietyllä tavalla turhauttavaa. Tämän nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteena on tehostaa nuorten palveluprosessia ja ehkäistä työttömyyden pitkittymistä parantaa sitä verkostoyhteistyötä, jota tarvitaan erilaisten ongelmien kanssa painivien nuorten auttamiseksi. Usein nuorten koulutuksen taustalla on myös koulutuksen puute, ja silloin meidän pitää etsiä koulutusratkaisua. Jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle tarjotaan jatkokoulutuspaikka. Me olemme lähteneet siitä, että me suuntaamme toisen asteen koulutuspaikkoja nimenomaan niille paikkakunnille, joissa on paljon sellaisia nuoria, joilta puuttuu ammatillinen koulutus. Ja myös suosimme ensimmäistä kertaa koulutukseen hakeutuvia nuoria pääsykriteereissä. Tämän lisäksi meillä on niin sanotuille nuorille aikuisille, jotka ovat ehkä jo olleet jonkun aikaa työmarkkinoilla, mutta eivät ole työllistyneet pysyvästi. Ja jos nämä nuoret aikuiset ovat vailla ammatillista koulutusta, niin heille suunnataan erityistoimia, jotta he voisivat hankkia itsellensä ammatin. Tutkimukset osoittavat meillä, että sellaiset nuoret, aikuiset, joilla ei ole ammatillista koulutusta, heidän työuransa ikään kuin elämänkaaren aikana jää paljon lyhemmäksi kuin niillä, joilla on koulutusta. Ja niin kuin tässä kollega aikaisemmin totesi, että mitä koulutetumpi nuori, sitä todennäköisempää on, että hän löytää itsellensä työpaikan verrattuna niihin nuoriin, joilla ei ole koulutusta ollenkaan. Mutta tästä vanhasta nuorisotakuusta oppineena olemme huomanneet, että se on oikeastaan hyödyttänyt kaikkein eniten niitä nuoria, jotka ovat jo suhteellisen lähellä työmarkkinoita, joilla on aika hyvät valmiudet, koska heille on tarjottu aktiivisemmin palveluita, heille on tarjottu aktiivisemmin aktiivitoimenpiteitä, ja isona haasteena on se, miten me pystymme saavuttamaan myös ne nuoret, joilla on monenlaisia ongelmia. Esimerkiksi useita koulutuksen keskeyttämisiä tai joilla on mielenterveysongelmia, päihdeongelmia tai muuta vastaavaa. Silloin tullaan hyvin lähelle sitä, miten meidän erilaiset verkostot toimivat näiden nuorten kohdalla. Ja etsivä nuorisotyö on ollut yksi väline, joka on tuottanut hyviä tuloksia. Se voi kaikkein raaimmillaan toimia sillä tavalla, että jos nuori käy koulua ja yhtäkkiä häntä ei esimerkiksi näy koulussa – niin etsivän nuorisotyön kautta mennään koputtamaan ovelle ja kysymään, että mikä on hätänä. Ja ikään kuin niskasta kannetaan se nuori kouluun, jotta koulutus saadaan suoritettua loppuun ja todennäköisyys päästä työmarkkinoilla oikeisiin töihin jatkossa paranee. Ja tässä tullaan hyvin tärkeisiin verkostoihin, miten meidän sosiaalityö toimii, miten meidän terveyspalvelut toimivat, mitä tapahtuu kunnissa. Ja iso haaste näissä kaikissa toimissa, olipa kyse sitten työttömän nuoren työhön auttamisesta, koulutuksesta selviytymisestä tai tästä etsivästä nuorisotyöstä, on se, miten hyvin ne on räätälöity nuorten tarpeisiin. Koska jos me vain palvelemme aikarajoja, esimerkiksi kuukaudessa teemme työllistymissuunnitelman tai tarjoamme toimenpiteitä, mutta niistä ei seuraa mitään pysyvää, niin se ei auta nuorta kestävälle työllistymisuralle. Ja ennen kaikkea on kyse myös siitä, miten me synnytämme niitä työpaikkoja, niin kuin tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa sanottiin. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous nous aviez promis que ça... Kiitoksia. Kuten lupasitte, se oli todellakin konkreettista, mutta minä puheenjohtajana haluaisin esittää yhden kysymyksen. Nimittäin, mistä budjettikohdasta, mistä varoista, mistä menoista nämä 700 euroa tulevat? niille nuorille, jotka menevät yritykseen, joilla ehkä ole varaa maksaa TES-mukaisia palkkoja. Siis sanoitte, että 10 kuukautta voidaan maksaa 700 euroa, jolle yritys voi tätä maksaa tes pohjalta. Mistä budjettikohdasta, miltä momentilta nämä 700 euroa tulevat? Hyvä kysymys. Meillä on Suomessa työvoimapolitiikan osuus, työministeriön sisällä oleva momenttikohta, josta ylipäätään rahoitetaan työttömänä olevien ihmisten koulutusta, erilaisia tukielementtejä, ja tämä tuki, joka tulee yrittäjille, niin se tulee tältä momentilta. Sen tuen myöntää ja siitä päättää TE-toimisto paikallisella tasolla, mutta tuo kortti on se, joka osoittaa, että tämä nuori on oikeutettu tuohon tukeen. Merci beaucoup. Alors... Kiitoksia kovasti. Ja nyt sitten seuraavaksi tämä pelottava tehtävä jakaa puheenvuoroja. Ei kun, anteeksi. Ennen kuin jaan puheenvuoroja, niin meidän esittelijämme saa puheenvuoron. Olen nyt pahoillani, hyvä kollega. Eli nyt puheenvuoronsa ensin Rova Zritsklevska, joka esittelee tätä nuorisot työttömyysasiaa. Dziękuję bardzo, <clears throat> dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Na... Kiitos oikein paljon rouva puheenjohtaja. Kiitos kutsustanne tähän kokoukseen. Olen erittäin iloinen siitä, että myös äh, nuorista ja nuorten tilaisuudesta tai ta, tilanteesta työmarkkinoilla keskustellaan. Älkäämme kuitenkaan unohtako, että komissio voi antaa vain suosituksia ja jäsenvaltiot niitä sitten voivat toteuttaa. Olen hyvin iloinen siitä, että täällä on myös kansallisten parlamenttien jäseniä paikalla. Nuorten tilanne on hyvin vaikea kriisi on hyvin raskas, työpaikkoja ei synny ja olemassa olevia työpaikkoja lopetetaan useimmiten. Ei sanotaan ihmisiä, joilla on määräaikainen työsuhde, usein siis nuoria, jotka juuri ovat astumassa työmarkkinoille. Tilastoista nähdään, että että 40 prosenttia määräaikaisista työntekijöistä, 13 prosenttia kaikista työntekijöistä on nuoria. Usein heillä on hyvin vähän työkokemusta eikä vielä riittävää pätevyyttä pitää kiinni eh, työpaikoista. Ja tämä on hyvin vaikeaa. Kyseessä ovat kuitenkin nuoret, juuri aikuistuvat ihmiset. Älkäämme unohtako tätä. Valitettavasti myös väestökehitys eh, tilanne Euroopassa johtaa nyt siihen, että nuorten on yhä vaikeampaa perustaa perhettä, kun heillä ei ole ammatillisia näkymiä. He myös lykkäävät perheen perustamista yhä pidemmälle. Meidän on siis todella tuettava nuoria yhtäältä nuorisotyöllisyyspaketti, ammattipätevyyspuitteet sekä sitten tämä nuorisotakuu. Monet jäsenvaltiot ovat strategian eri osia ja täytäntöön panneet. Kuitenkaan tähän mennessä ei ole nähty kovinkaan tyydyttäviä tuloksia. Siksi katson, että meidän tulisi nyt todella analysoida näiden toimien täytäntöönpanoa ja toimivuutta ylipäätään, jotta toimista saataisiin entistä tehokkaampia, että ne todella purisivat tähän ongelmaan. Tätä pohdiskelen omassa mietinnössäni, jossa todella tarkastellaan nuorten tilannetta työmarkkinoilla. Olen tietoinen siitä, että analysoidessamme tilannetta, nuorten tilannetta työmarkkinoilla, meidän ei myöskään tule unohtaa sitä, että elämme kriisiaikoja ja työttömyysluvut ovat muutenkin korkeat ja valitettavasti noususuunnassa. Myös sellaisia henkilöitä irtisanotaan, työntekijöitä irtisanotaan, joilla on pitkä työkokemus ja jotka ovat hyvin päteviä. Heidän tilalleen ei sitten tule nuoria. Ja tämän lisäksi syntyy hyvin vähän uusia työpaikkoja. Näin ollen tarvitaan ohjelmia ja toimia, jotka auttavat nuoria suoraan. Olemassa olevien työpaikkojen säilyttämisen tulisi myös olla ensisijaisen tärkeää yrittäjyyden tukemisen ja yrittäjiä tulisi myös kannustaa luomaan uusia työpaikkoja. Nuorisotakuu, siis takuu koulutuksesta, työpaikasta tai harjoittelupaikasta. Parlamenttihan on vaatinut sen yläikärajan nostamista 30 vuoteen 25. Tämä, nämä toimet on tarkoitus rahoittaa sitten Euroopan sosiaalirahastosta sen kautta. Jos tämän hankkeen halutaan, halutaan onnistuvan, on todella parannettava yhteistyötä työvoimatoimistojen, nuorisoyhdistysten, järjestöjen ja yritysten välillä ylipäätään. Pitäisin erittäin tervetulleena, jos jäsenvaltiot käynnistäisivät myös omia hankkeita, jotka eivät sisälly komission suosituksiin ja joissa äh, hankkeessa otettaisiin huomioon kunkin jäsenvaltion omat olosuhteet. Mielestäni olisi vaarallista, jos jäsenvaltiot jäisivät toimettomiksi vedoten vain kriisiin ja rahan vähyyteen. Kun puhutaan nuorista, ei saa myöskään unohtaa niitä nuoria, jotka eivät ole työssä, koulutuksessa, eivätkä myöskään missään harjoittelussa. Näitä niitsejä on tällä hetkellä 15 prosenttia nuorista Euroopassa, ja tämä on erittäin kielteinen ilmiö. Erityisesti koulun keskeyttäjät, koulupudokkaat joutuvat hyvin vaaralliseen tilanteeseen. Ja jos me haluamme vähentää nuorisotyöttömyyttä, meidän on ennen kaikkea modernisoitava koulutusjärjestelmiämme. Koulutuspolitiikan tulisi olla perusväline, jonka kautta investoidaan nuorten tulevaisuuteen. Eri ohjelmien, koulutusohjelmien on entistä paremmin otettava huomioon tulevien työmarkkinoiden vaatimukset ja myös on tuettava nuoria heidän henkilökohtaisten vahvuuksiensa kautta ja osoitettava heille, miten voi löytää työtä tai ehkäpä perustaa oman yrityksen. Näin ollen nuorille on luotava sellaiset puitteet, joissa tämä kaikki on mahdollista esimerkiksi verokannustinten kautta. Meillä Puolassa luonnollisesti aihetta on myös käsitelty ja uudistus on valmisteilla. Meillä on tiedotuskeskuksia, joiden on tarkoitus auttaa urasuunnittelussa ja pyrimme työ, myös jakamaan varat uudella tavalla tulevaisuudessa ja ottamaan huomioon työmarkkinaosapuolet entistä paremmin. Haluamme myös valvoa työmarkkinoitamme entistä paremmin tulevaisuudessa. Jos ajatellaan harjoittelupaikkoja, Puolan esimerkki osoittaa, että nuorten kanssa voi toki solmia sopimuksia, mutta se ei riitä siihen, että varmistettaisiin sitten oikean työpaikan löytyminen myöhemmin. Hyvin paljon riippuu siis kunkin jäsenvaltion toimista, koulutuksesta, työvoimatoimistoista, mutta myös nuorista. Heidän on todella aktiivisesti itsensä etsittävä työtä. Nuorisotyöttömiä on nyt siis yli 5,5 miljoonaa Euroopan unionissa 23 prosenttia kaikista nuorista siis. Ja tietenkin tilanteet eri jäsenvaltioissa ovat hyvin erilaisia. Puolassa tilanne on äärimmäisen traaginen. Nuorisotyöttömyytemme on 28 prosenttia. Näillä nuorilla ei ole mahdollisuutta löytää työtä ja usein he turhautuvat ja ikään kuin luovuttavat. Meidän täytyisi välttämättä tehdä jotain, jotta ei todella tämä koko sukupolvi mene hukkaan. Kiitos ja viimeisen alustuksen pitää olla Kristensen kollegamme, joka on esittelijänä 2010-2012 nuorisostrategian osalta. Olkaa hyvä. Tack Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kovasti puheenvuorosta ja tilaisuudesta tulla puhumaan tänne tänään tästä tärkeästä aiheesta, eli nuorisotyöttömyydestä. Euroopan unionin tulevaisuus riippuu nimenomaan nuorista. Näin myös komissio kirjoitti jo omassa kertomuksessaan 2009. Minä uskon, että varmasti tästä voimme olla samaa mieltä. Mutta nyt on kyse vain siltä, miten me voimme varmistaa sen, että meillä on hyvät edellytykset sille, että nuoret voisivat jotenkin myös muokata tulevaisuuttamme. 22,8 prosenttia nuorista on nyt työttömänä, eli 5,5 miljoonaa nuorta kaiken kaikkiaan. Moni nuori aivan oikeutusta sitä mieltä, että heitä, heitä on riistetty ikään kuin tulevaisuus. Meillä on totta kai paljon haasteita edessämme. Väestönmuutokset, talouskriisi, kasvava kilpailu muista maista. Ja kaikki tämä merkitsee sitä, että mitään patenttiratkaisu ei ole olemassa. Me tarvitsemme yleisemmän strategian, nuorisostrategian nimenomaan jotta voisimme sitten varmistaa sen, että meillä on integroitu lähestymistapa nuoriin. Tämä varmistaa sen, että myös voimme koordinoida kaikki ponnistelumme. On hyvä, että komission 2010-2018 nuorisostrategia on esitetty, koska se on hyvä lähtökohta. Nyt ensimmäiset kolme vuotta on kulunut, on ehkä syytä miettiä, mitä on saatu aikaan ja suunnata katseet sitten tulevaisuuteen. Olen iloinen, että strategia ilmeisesti on johtanut myös vaikutuksiin useissa jäsenvaltioissa on perustettu myös kansallisia strategioita. Siellä keskitytään nimenomaan sosiaaliseen osallistuvuuteen ja syrjäytymisen torjuntaan. Olin iloinen myös siitä, että meillä on ollut kuulemistilaisuuksia nuorten kanssa kautta Euroopan jäsenellyssä vuoropuhelussa. Nimittäin nuoret ovat tässä kaikkein tärkeimmässä asemassa. Mutta ei tässä pitäisi pelkästään katsella menneisyyteen, nyt kolmen vuoden jakso on päättynyt, mutta ehkä meidän pitäisi arvioida, mitä jatkossa pitäisi tehdä, mihin pitäisi keskittyä tulevaisuudessa strategian kohentamiseksi. Meidän täytyy myös tunnustaa sellainen haaste, että kaikki toimet eivät ole olleet riittäviä puuttuaksemme tähän jättimäiseen massatyöttömyyteen nuorten parissa. Edelleen on paljon koulupudokkaita Euroopassa – ja budjettileikkaukset, budjettikuri kaiken kaikkiaan ovat vaikuttaneet nekin nuorten asemaan. Edelleen on myös nuorten liikkuvuudelle alueiden ja maiden välillä esteitä. Siksi olen sitä mieltä, että strategian täytyy olla vielä täsmällisempi tai että se keskittyisi konkreettisemmin tehokkaimpiin toimenpiteisiin, nimenomaan nuoriso- työllisyyden ja työllistettävyyden parantamiseksi. Minä ottaisin esille kolme asiaa tässä yhteydessä. Ensinnäkin taata työllisyys. Me tiedämme nimittäin, että jos nuori on pitkään työttä, niin on hyvin todennäköistä, että yhä hankalampi hänen on päästä työmarkkinoille. Siksi meidän täytyy myös parantaa siirtymistä koulutuksen parista työmarkkinoille sen takaamiseksi, että kukaan ei putoa näiden kahden väliin täytyy myös kehittää vuoropuhelua eri tahojen välillä, myös työnantajien kanssa, jotta voidaan jotenkin kohdentaa paremmin koulutus vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita. Meillä on myös EURES, työportaali Euroopassa, joka sekin voi auttaa parantamaan työmarkkinoiden toimintaa. Meillä on Erasmus, Da Vinci, Esimerkkinä myös ohjelmista, joissa voidaan vaihtaa kokemuksia, lisätä esimerkiksi kielitaitoja, jotta helpommin saisi työtä kotona ja ulkomailla. Ja sitten meillä on vielä tämä nuorisotakuu, jota juuri olemme käsitelleet myös Euroopan parlamentissa. Sekin pyrkii takamaan sen, että nuorille tarjotaan jotain koulutusta, työltä, jos hän on ollut neljän kuukauden ajan ilman työtä. Tämä on erittäin tärkeää, että nuori ei menetä ainakaan toivoaan löytää työpaikkaa. Sitten toiseksi ottaisin esille näkyvyyden. Nimittäin, jotta tämä toimenpide toimisi, sen on oltava myös näkyvää. Nuorten täytyy olla tietoisia siitä. Meidän täytyy käyttää oikeaa kieltä, oikeaa tekniikkaa, Twitteria, Facebookia, oikeita sovelluksia myös älypuhelimissa. Meidän täytyy lisätä heidän tietoaan tästä ohjelmasta. Ja sitten kolmanneksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Me tarvitsemme vuoropuhelua, jotta ongelma voidaan ratkaista. Siinä tarvitaan kaikki osapuolia. Meidän täytyy myös hyödyntää parhaita käytänteitä, keskittyä maihin, joissa on alhainen työttömyys. Totta kai jäsenvaltiolla on tässä keskeinen osansa, kuten muillakin työmarkkinatoimijoilla, jotta voidaan torjuta nuorisotyöttömyyttä. Toisin sanoen erittäin tärkeää, että me käynnistämme keskustelun myös kansallisella tasolla poliitikkojen kesken. Meidän täytyy varmistaa, että poliittista tahtoa löytyy puuttuaksemme tähän sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla. Kyllä, Euroopan tulevaisuus riippuu nuorista. Euh, Kiitos oikein paljon, että näin konkreettisesti kerroitte nuorten elämästä, sillä kaikki täällä salissa emme enää ole tässä luokassa. Ja sitten Meillä on nyt seitsemän puheenvuoropyyntöä tämän pyöränpöydän keskustelun päätteeksi ja varmasti meillä on nyt tarpeeksi aikaa käydä hyvä keskustelu. Jevan ensiksi annamme kulkin puheelle kolme minuuttia aikaa ja tällä tavoin voidaan sitten vielä ottaa muitakin puheenvuoroja tai käydä vuoropuhelua panelistien kanssa tai esittelijöiden kanssa. Ensimmäinen puhuja on herra Packer Alankomaiden parlamentista. Te olette Euroopan asian valiokunnan jäsen ja myös budjettivaliokunnan jäsen Alankomaiden senaatissa. Ja ymmärtäisin, että jos olisitte täällä, niin olisitte liberaaliryhmän jäsen. Kolme minuuttia. Um, thank you for the, uh, interest... Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitän eri esittelijöitä hyvin kiinnostavista puheenvuoroista. Todella monissa jäsenvaltioissa tilanne on hälyttävä. Itse satun edustamaan alankomaita, työskentelemään alankomaissa, joissa nuorisotyöttömyys on suhteellisen alhainen. Kuitenkin voisin ehkä tässä lisätä joku sen ajatuksen keskusteluun. Toivon, että näistä ajatuksista on jotain hyötyä. Vaikka meillä työttömyys kuitenkin on varsin vähäistä, niin meidän työmarkkinoillamme esimerkiksi ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajilla on ongelmia. Ja samalla sitten on työvoimapula esimerkiksi teknisen henkilöstön suhteen, ja tämä on ongelma. Jos halutaan parantaa tilannetta, niin ja juuri nuorisotyöttömyystilannetta, niin koulupudokkuuden estäminen on yksi kaikkein tehokkaimpia keinoja. Ja on monia aloja, jotka tarvitsevat henkilöstöä ja jotka ovat valmiit yhdessä hallituksen kanssa investoimaan koulutusohjelmiin. Eli nuoria voidaan kouluttaa suoraan sellaisiin työpaikkoihin, jotka kaipaavat työvoimaa. Eli ei niinkään, että taataan työpaikka, mutta taataan pääsy työpaikkaan tai työmarkkinoille – Toinen asia, jonka haluan nostaa esiin, budjettivaliokunnan suositukset, joka nyt ei ehkä kiinnosta tätä valiokuntaa niin paljon, mutta budjettivaliokunta haluaa uudistaa työmarkkinoita ja tiedän, että tämä on äärimmäisen vaikeaa. Tiedän oman kokemuksesta, että työmarkkinoiden uudistaminen on erittäin vaikeaa. Eh, mutta useinhan eh, työmarkkinoilla halutaan suojella vanhempia ikääntyneitä työntekijöitä ja tämä tekee nuorten työhön pääsyn vieläkin vaikeammaksi. Yleisesti ottaen työpaikkoja luodaan reaalitaloudessa, eikö totta? Ja yksi asia, josta me olemme keskustelleet parlamentissa, niin on tällainen Euroopan kasvuskenaario, ja se alkaa työpaikkojen luomisesta reaalitaloudessa. Ja yksi mahdollinen väline voisivat olla vapaakauppasopimukset ennen kaikkea. Vapaakauppasopimus Amerikan Yhdysvaltojen kanssa voi kuulostaa jonkun mielestä kummalliselta, mutta minä uskon, että kasvulle ja todellisille työpaikoille olisi äärimmäisen tärkeää tällainen vapaakauppasopimus saada aikaan. Kyse olisi kai noin kahdesta prosentista PKTstä ja komissiota pyytäisi nyt ryhtymään toimiin. Kiitos. Kiitos näistä konkreettista ehdotuksista. Ja, ja nämä sitten täsmentyvät kansallisissa uudistusohjelmissa. Ja seuraavana sitten Saksan liittopäiviltä Margite Konrad, joka on Euroopan valiokunnasta. Ja täällä hänen ryhmänsä olisi sosiaalidemokraattinen puolen ryhmä. Olkaa hyvä kolme minuuttia. Ja sehr geehrte Frau Voss. Rouva puheenjohtaja, parhaat kollegat. Aivan ensin haluan sydämellisesti kiittää ensinnäkin siitä, että tämän aiheen nuorisotakuu ja ylipäätään nuorten tulevaisuuden näkymät olette nostaneet näin merkittävän osan esityslistallamme. Ja toiseksi kiitän siitä, että nyt todella olette valmiit keskustelemaan aiheesta kansallisten parlamenttien kanssa. Eipä taida olla toista yhtä ajankohtaista ja yhtä tärkeää aihetta, josta nyt selvästi keskustellaan EU-tason ja kansallisen tason välille, välillä ja joka todella tulee ihan konkreettisesti saattaa täytäntöön. Minulle on aivan ilmeistä, että tämän keskustelun tulisi kuulua erityisesti e, niiden tahojen esityslistalle, jotka puhuvat taloudesta ja rahoituksesta, koska kun puhutaan kasvusta ja työllisyydestä, jotka vain kärsivät talouksiemme e, saneerauksen sivutuotteena, niin saneeraamalla näitä ongelmia ei todellakaan ratkaista meidän on esitettävä näitä hyvin perustavanlaatuisia kysymyksiä ja olen erittäin kiitollinen siitä, että täällä on selvästikin nyt tunnistettu ja tunnustetaan se, että jos kaikki vain säästämme säästämästä päästyämmekin, kasvua ei synny ja tulevaisuus on hyvin synkkä. Tämä on monissa puheenvuoroissa jo tänä aamunakin tehty hyvin selväksi. Nuorisotakuusta. Olen hyvin vaikuttunut niistä kertomuksista, joita täällä olemme nyt kuulleet. Ja yksi asiahan tässä tulee aivan selväksi. Ja tämä varmasti meitä kaikkia yhdistää. Nimittäin se, että tämän ö, työttömyyden aiheuttama synkkyys tulevaisuuden suhteen on äärimmäisen tärkeä asia. Tätä kautta joko hyväksytään tai hylätään myös Eurooppa. Minä en voi kuvitellakaan, että te kaikki ja minä ajamme Eurooppa-vaalikampanjaa ilman, että voimme tarjota ihmisille mitään tulevaisuuden näkymiä. Jacques Delors taisi sanoa, että sisämarkkinoihin on vaikea rakastua. Aivan totta. Meidän on hyvin vaikeaa selittää ihmisille, että juu, katsokaa nyt ne sisämarkkinat, niitä tarvitaan. Eh, meidän on pelastettava pankkeja, meidän on vakautettava julkista taloutta. Me voimme selittää ihmisille, että me täytämme heidän tarpeensa. Me tarjoamme heille sellaisen elämäntilanteen, jota he tarvitsevat ja tätä Eurooppa heille voi tarjota. Jos tämä menisi kaikkien tajuntaan eri politiikan aloilla, niin pääsisimme huomattavasti pidemmälle. Nuorisotakuu, sen suhteen haluan kiittää Euroopan parlamenttia lämpimästi, koska tehän asian nostitte voimakkaasti esiin. Ja kiittäisi, paitsi että kiitän teitä, niin totean, että muun muassa me Saksan liitto neuvostossa tätä tuemme ehdottomasti. Myös se, miten tässä edistytään ja miten yksittäisten jäsenvaltioiden edistyskertomukset voivat hyödyttää muita nuorisotyöttömyyden päihittämisessä. Mielestäni tämä asia on otettava kaikkien huippukokousten esityslistalle. Tämä on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin erilaiset muut edistyskertomukset. Ja vain jos toimimme yhdessä, voimme saada jotain yhdessä aikaan. Mitä sitten ohjelmaan tulee? Mielestäni täällä on erittäin hyviä ehdotuksia, muun muassa puhuttu parhaiden käytäntöjen vaihtamisesta, tätä tuen kovasti, mutta nuorisotyöttömyyden rakenteet ovat eri maissa hyvin erilaisia ja siksipä toivoisinkin, että täällä kun Euroopan tasolta halutaan tukea jäsenvaltioita, jätettäisiin niille joustovaraa, koska jäsenvaltioiden on voitava räätälöidä omat ohjelmansa toimimaan omissa olosuhteissaan ja puitteissaan. Eli joustavuutta, joustavuutta peräänkuulutan. Viimeinen asia on sitten tämä rahoitus. Euroopan parlamentti haluaa vahvistaa tämänkin ohjelman rahoitusta. Hyvä niin, ymmärrän sen. Ei tämä ole ollenkaan helppoa, kun meillä Saksassa kansallisessa politiikassa toimitetaan leikkauksia, niin vaikea on ehkä hyväksyä lisäystä muualla, kuten esimerkiksi rakennerahastossa ja niin edelleen. Mutta kun puhutaan esimerkiksi EVMstä, sehän on hyvin sosiaalirahastosta Korea niin sehän on erittäin tärkeä. Eh, sillä on monia tehtäviä, eh, mutta eh, tässä sillä on ehkä jo liikaakin tehtäviä. Euroopan sosiaalirahasto ei ehkä tässä riitä. Minä pahoin pelkään, että tässä mennään metsään, jos panostetaan vain siihen. Toiveet ovat nyt korkealla. Sydämelliset kiitokset. Merci beaucoup. J'espère que la ministre... Kiitos oikein paljon. Toivottavasti Saksan ministeri EPSCO-neuvostossa sitten puhuu samansuuntaisesti. Ja seuraavaksi edustaja täältä Euroopan parlamentista herra Serkas. Hän on MEPPI ja myös espanjalainen ja CD-ryhmän jäsen. Kiitos puheenjohtaja. Pari kommenttia yksi kuhunkin aiheeseen liittyen. Olen vakuuttunut siitä, että molemmissa tapauksissa yhteistyö, joka on nyt mahdollista tänään täällä MEPien ja kansallisten parlamentin edustajien kanssa, on molempia osapuolia rikastuttava. Haluaisin kortoa kansallisen, kansallisten parlamenttien jäsenille, minäkin olen ollut mukana Espanjan parlamentissa monta vuotta, että tämä aloite on nyt oikein hyvä. Tämä on sellainen aloite, joka olisi voinut olla paljon kunnianhimoisempi, mutta se kuitenkin on nyt mahdollisuuksien ikkuna lähteä ratkaisemaan tätä ongelmaa. Tässä en mennä pitkälle siksi, että tämä ei ole nyt Euroopan tasoinen aloite, eikä ole olemassa varoja erityisesti sitä varten, mutta tarkoitus on kuitenkin, että voitaisiin paremmin käyttää jäsenvaltioiden mahdollisuuksia. Minä en luota kovinkaan paljon. Jäsenvaltioiden olen sitä mieltä, että kaikissa ajatellen, että työttömyys ratkeaa siinä vaiheessa, kun markkinat ratkaisevat työttömyyden ja sitten sen jälkeen nuorten ongelmat paranevat. Mutta jos katsotte sitä, minkälaisia ratkaisuja on, niin ne ovat hyvin pieniä verrattuna tähän valtavaan nuorisotyöttömyyteen. Jos katsotaan 2011-2012 suosituksia työttömyyden osalta, meillä on eh, neuvostolta ehdotuksia, jotka on suoraan kopioitu edellisiltä vuosilta, paitsi yksi sieltä on poistunut, että ei pidä kuulla työmarkkinaosapuolia. Ja niissä ei kertakaan puhuta itse asiassa työttömyydestä tai nuorisotyöttömyydestä Espanjan kaltaisessa maassa. Eli näin paljon näitä asioita siellä ymmärretään, vaikka Espanjassa tämä on todellinen tragedia tämä meidän ongelmamme myös koko Euroopan mantereen osalta täällä kansallisessa parlamentissa ja Euroopan parlamentissa on pyrittävä siihen, että helmikuussa että sitoumukset ovat todellisia. Ne eivät saa olla pelkästään retorisia, vaan ne pitää todellisia vaikutuksia. Sitten vielä muutama sekunti seuraavasta aiheesta, eli kriisin sosiaaliset vaikutukset, yhteiskunnalliset vaikutukset. Ihmisiltä menee työpaikka, nuorilta menee työpaikka, yksitellen heiltä menee töiden lisäksi myös asunto. Mutta tässä on piilossa eräs toinen seikka, ei ainoastaan yksilöiden oikeudet, vaan kollektiiviset oikeudet. Me ei tietyissä maissa ollaan muuttamassa tärkeitä osia kollektiivisia oikeuksia, jos ajatellaan työhtösopimuksia, sosiaaliturvajärjestelmää, terveydenhoitojärjestelmää ollaan muuttamassa. Käytetään hyväksi kriisiä ja muutetaan näin Euroopan sosiaalimallista tärkeitä osia ja sen takia kansallisten parlamenttien olisi myös puolustettavan näitä kollektiivisia oikeuksia ja pitäisi suureen ääneen huutaa ja sanoa, että komission on noudatettava perussopimuksia. Täällä puhutaan sosiaalista markkinataloudesta, ei vain markkinataloudesta, vaan sosiaalista markkinataloudesta. Ja komissio on unohtanut, että ei riitä, että sosiaaliset arvot menevät. Meidän pitää edistää sosiaalista yhteenkuuluttaa. Tässä meidän tilan, roolimme on tärkeä kansallisen parlamenttina. Kiitos. Ja näin sitten palaamme kansallisiin parlamentteihin. Sheron Tovulos on Eurooppa-asian valiokunnan jäsen Kreikan parlamentista ja hän on myös EPP-puolueryhmän jäsen uudesta demokratiasta. Kolme minuuttia, alkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä tulen Kreikasta, joka on siis tämä maakriisin maa kes, keskiössä. Mielestäni täällä käydään nyt erittäin hyvää keskustelua. Äh, todella nuorisotyöttömyys on valtaisa ongelma. Meillä tällä hetkellä noin 56 prosenttia. Euroopan kriisi oli kuitenkin ennakoitavissa ja ennustettavissa. Miksi? koska Euroopan unionissa oli poliittinen paradoksi. Talous- ja rahaliitto tai rahaliitto ilman yhteistä taloutta ja äh, ilman poliittista unionia. Ähm, kysyisinkin, että minkälaista EU-yhdistymistä tässä nyt halutaan? Ollaanko peloissaan, kun ajatellaan nyt tätä tämänhetkistä kriisiä, niin on joitain jäsenvaltioita, jotka ehkä päättävät ottaa pikemminkin takapakkia yhdentymisen tiellä. Ja meidän tulisi nyt todella pureutua työttömyyden perussyyhyn, syihin. Täällä on todettu, että oli tiettyjä veroparatiiseja, joissa oli erittäin edullista työvoimaa. Meidän tulisi kehittää tasapuolisesti Euroopan eri alueita. Ja tämä hyödyttäisi myös Euroopan unionin taloudellisesti voimakkaita maita. Ja näin todella saataisiin aikaan entistä parempi tilanne myös nuorison, nuorison työllistämisen suhteen. Ajatellaan koulutusta, se on äärimmäisen tärkeää, uudet teknologiat, matkailu, maatalous muun muassa. Meidän täytyy ymmärtää, että Eurooppa ja Euroopan jäsenvaltiot, niillä on velvollisuus huolehtia turvallisuudesta, terveydenhuollosta, työstä kaikille. Muuten ihmiset joutuvat pelkäämään olemassaolonsa puolesta. Kiitos. Ja seuraava puhuja on Rova Schutzkveltsin, sosiaali- ja sijain valiokunnan jäsen Alankomaista. Hän on VVD-puolueesta, eli liberaaliryhmästä. Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Chair, thank you. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kuten tiedätte, Alankomaissa on yksi alhaisempia nuorisotyöttömyysasteita kautta Euroopan unionin. Ensinnäkin nuorisotyöttömyys on kuitenkin aina ensimmäinen, joka nousee taantumassa. taantuma on syy työttömyyden. Me uskomme, että tarvitaan yleisiäkin toimia, jotta voidaan vireyttää taloutta ja saada aikaan kasvua niin, että työttömyys pysyisi alhaisena, koska se olisi hyödyllistä kaikille työtä hakeville. Meidän hallituksemme ja puolueemme vastustaa nuorisotakuutta. Miksi? Nimittäin yritykset luovat työpaikkoja, eivät hallitukset. Meidän kokemuksemme on, että tämä on keinotekoinen tapa luoda ja se ei johda hyvään, koska ne eivät tule kuitenkaan pysyviä työpaikkoja. Määrä vähenee heti, kun tuet loppuvat. Tästä on näyttöä. Olemme sitä mieltä, että EUlla on hyvin rajallinen rooli nuorisotyttömyyden torjunnassa. Muut parlamentaarikot ovat peräänkuuluttaneet myös hyviä käytänteitä alankomaista Meillä on erilaisia välineitä, joita voidaan käyttää, porkkana ja keppiäkin. Myös osa nuorisotakuusta ensinnäkin pitää odottaa neljä viikkoa ennen kuin voi saa työttömyystukea. Tämä on ollut kaiken menestyksellisen toimenpide tähän mennessä. Se on yleinen käytäntö nyt myös lainnojalla. Toiseksi porkkanat. Ensinnäkin pitää oppia, oppisopimuskoulutusta esimerkiksi, 16-17-vuotiaille niin, että voi yhdistää työn ja koulutuksen. Ja työnantaja maksaa nuorille, jos ovat yli 18-vuotiaita ja yli vielä koulutuksessa, niin sitten hallitus tarjoaa työttömyystukea. Kolmanneksi, me pyrimme myös yhdistämään koulutuksen työmarkkinoiden tarpeisiin kansallisesti, mutta myös paikallisesti. Koulujen pitäisi tarjota sellaista koulutusta, jota tarvitaan työmarkkinoilla. Hallitus helpottaa myös työpaikkojen kohtaantumista niin, että voitaisiin myös kouluttaa nuoria hakemaan työtä. Me kyllä olemme onnistuneet pitämään työttömyyden alhaisena. Lopuksi vielä sanoisin, että jäsenvaltiossa meidän täytyy keskittyä ponnisteluissamme sille tasolle, jossa ongelmat voidaan ratkaista haluaisin kuulla myös muiden parlamenttien kokemuksista menestyksellisessä politiikassa nuorisotyöttömyyttä torjuttaessa. Mitkä on heidän keinonsa saada aikaan menestystarinoita? Me emme usko nuorisotakuisiin. Tätä ei voida ratkaista Euroopan unionin tasolla. Kiitos. Merci, mais euh, une fois encore j'abuse de mon privilège de... Kiitos. Minä nyt käytän vielä vähän väärin tätä puheenjohtajan asemaa sanoakseni, että parlamentin hyväksynnässä päätöslauselmassa emme sano, että tämä nuorisotakuu olisi työllisyystakuu ja että näin pitäisi tyhjästä luoda työpaikkoja. Ei, ei tätä tarkoitettu. Ja kaikki nämä toimet, jotka mainitsitte Alankomaista, niin ne ovat juuri nuorisotakuun hengen mukaisia niin kuin komission jäsen sen on hahmotellut ja niin kuin EPSCO haluaisi hyväksyä 7. ja 8. helmikuuta EPSCO-neuvostossa siis tällaiset äh, toimet, joita kuvailitte, olisivat siinä mukana ja tuskin tässä. Nyt kannattaa lähteä tähän vähän vääristyneeseen keskusteluun, mutta asia voi ehkä vielä palata tämän pyöränpyörän keskustelun aikana. Ja sitten Euroopan parlamentin jäsen seuraavana kyseessä on työllisyys työllisyysvaliokunnan varapuheenjohtaja Ines Suber Portugalista ja hän on vasemmistoryhmän jäsen. Kolme minuuttia. Obrigada, Sra. Presidente. Um, eu tenho estado a ouvir o debate com atenção. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen kuunnellut hyvin tarkkaan täällä keskustelua tänään. Ja mm, Esitän tässä nyt kysymyksiä, mutta myös huomioita. Ehkäpä kutsuvirva voisi vastata myös tähän esittämäni kysymykseen. Mitä siihen, mitä täällä Rova Filatovkin jo otti esille eduskunnan puolesta, että kyse on konkreettisesta toimenpiteestä tässä nuorisotakuussa. Siksi minä kysyisinkin teiltä. Kun ajatellaan kaikkein dramaattisimpia ongelmia nuorten parissa, niin se on tietenkin nämä epävarmat työsuhteet, pätkätyö. Tämä on yksi ongelma nuorten parissa, koska he eivät saa vakautta elämäänsä, eivät pysty järjestämään ylipäätään arkeaan sen pohjalta. Tämä on myös ongelma siitä syystä, että edelliset sukupolvet ovat keränneet oikeuksia, mutta kun nuoret tulevat markkinoille, eivät enää saa näitä oikeuksia. Tämä epävarmuus työsuhteissa riittyy myös siihen, että ehkä on yhä enemmän tai sitten vähemmän työllisyyttä. Tämä on tavallaan se kiiras tuli, tämä työttömyys, joka ensin täytyy kokea ennen kuin pääsee edes näihin pätkätöihin. Siksi, miten minä nyt näen tämän tilanteen, eli jos me haluamme työttömyystä torjua, niin ensin ja ennen kaikkea meidän pitäisi torjua tällaista pätkätyöllisyyttä, työsuhteita. Siksi kysyisinkin pari kysymystä. Ensinnäkin, jos ajatellaan erilaisia apurahoja, stipendejä, niin johtaako se sitten kuitenkaan viime kädessä työsuhteeseen ja työsopimukseen? Tämä vain kysymyksenä. Miten taata siis se, että tällaiset tukimuodot myös johtaa siihen, että asianomainen nuori jotenkin hyötyisi siitä työpaikassa niin, että ei sitten viedä, ettei työtä viedä joltain toiselta, jolla ehkä jo on pysyvä työpaikka. Sitten toiseksi tuki, joka, jota tarjotaan yrityksille ja työnantajille. Te mainitsitte tämä, nämä 700 euroa silloin, kun on kyse koko päivä työstä, ja siksi minä haluaisin kysyäkin näistä tuista ja avuista seuraavaa. Katsotaan, kun yrityksen täytyy varmasti kai sitoutua myös johonkin, jos se saa tietyn summan rahaa, niin minä vain mietin, tässä on joku, joka saa tukea, niin kai hänen täytyy myös tarjota tiettyä työtä. Nimittäin tässä ehkä saattaa olla sellainen vaara, että nämä tuet ja avustukset oikeastaan jäävät pelkästään yritysten hyväksi, ei sen sijaan, että siinä työntekijöitä pysyvin sopimuksin palkattaisiin. Seuraavaksi kaksi kansallisparlamentin jäsentä saa puheenvuoron ensinnäkin kollega Axel Schäfer ja, Schäfer ja sitten Maria Platz. Euroopan parlamentissa tunnetaan Schäfer hyvin, sillä olette olleet täällä pitkään vuoteen 1999 asti. Ainakin vanhemmat tuntuvat teidät, te olette SPD-ryhmästä, liittopäivillä ja Euroopan valiokunnasta. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos Ova puheenjohtaja. Haluaisin esittää neljä huomiota. Ensinnäkin mielestäni on oikein hyvä, että Euroopan parlamentti on päättänyt tästä mietinnöstä ja vaatinut nuorisotakuun toteuttamista. Mielestäni meidän kansallisten parlamenttien jäsenten tulisi myös sitoutua tähän niin, että ottaisimme omien parlamenttiemme esityslistalle muun muassa esimerkiksi tämän mietinnön käsittelyn ja myös muiden vastaavien. Tämä mielestäni vahvistaisi yhteistyötämme tulevaisuudessa. Toinen asia. Olen kovasti sen puolesta, että taistelemme takuiden puolesta, koska takuhan tarkoittaa myös sitä, että poliitikot kantavat vastuunsa ja politiikka kantaa vastuunsa, eli on tällainen valtiollinen vastuu. Vaikka emme toki halua tukahduttaa äh, taloutta tai korvata taloutta äh, valtion äh, väliintulon kautta, niin joskus tällainen on tarpeellista. Kolmas huomioni, vuosi tuhannen alussa Saksa, Saksa kutsuttiin Euroopassa sen sairaaksi mieheksi, Tiedätte, että toteutimme suuria rakenneuudistuksia, jotka valitettavasti maksoivat sosiaalidemokraattisen liittokanslerin paikan. Me olemme tehneet tämän kolmella tavalla. Yhtäältä säästäen, toisaalta investoiden kun tarpeen ja kolmanneksi rakenteita uudistamalla. Ja Tämä kolminaisuus on välttämätöntä, koska pelkkä säästäminen johtaa noidan kehään alaspäin ja tekee ongelmista suurempia eikä suinkaan pienempiä. Neljäs seikkani, jonka haluan senkin sanoa ääneen. Tiedän, että oikeastaan kansallisten parlamenttien jäsenet eivät tällaista saa sanoa, mutta kun olin ennen Euroopan parlamentin jäsen, niin uskallan tämän nyt sanoa. Joskus on taisteltava tietyt taistelut. Toistan, mitä sanoin liittopäivillämmekin. Mielestäni olisi erittäin hyvä, jos myös tässä kysymyksessä Euroopan parlamentti, kun väännetään kättä monivuotisesta rahoituskehyksestä, toteaisi, että ei käy, käyttäisi veto-oikeuttaan. Muun muassa Saksa haluaa säästää entistä kovemmin ja sehän on virhe. Rehelliseen keskusteluun kuuluu se, että myös tältä osin yhteistyö kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä sallii tällaistenkin asioiden puhumisen suoraan. Kiitos. Näihin aiheisiin voidaan vielä palata toisessa osassa työtämme, erityisesti siinä vaiheessa, kun edustaja Lope Fontagne esittelee työnsä, sillä tämä on asiakokonaisuus, josta puhuimme pitkään. Ja seuraavana puheenvuoron saa Maria Plats ja sitten kollegamme Karnelissen valmistautuu, eli Rova Plats, te olette työmarkkinavaliokunnan jäsen Ruotsin parlamentissa ja täällä olette EPPn jäsen. Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Eh, Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin myös kommentoida tätä nuorisotakuajatusta ja suositusta. Pitää mielessä, että nuorisotyöttömyys EU-ssa on nyt niin korkealla tasolla jo. Olisi aika myönteistä ja asianmukaista, että komissio ehdotuksessaan osoittaisi suuntaa sille, että voitaisiin saada nuorista enemmän työmarkkinoille. Me olemme sitä mieltä, että ehdotus ja suositus antaa riittävästi joustoa myös nuorisotakuun toteuttamisessa kansallisten järjestelmien puitteissa tai taloudellisten edellytysten mukaan kussakin jäsenvaltiossa. Niin ikään on tärkeää, että EU lähettää selkeän viestin tarpeesta ryhtyä toimenpiteisiin edistääksemme nuorten pääsyä työmarkkinoille. Ja siksi Ruotsissa olemme sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että tätä ei vesitetä ehdotuksena. Olemme myös sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, toimia sen puolesta, että seurataan täytäntöönpanon jäsenvaltioissa, että nuorisotyö toteutuu kunnollisissa puitteissa. Ja tässä yhteydessä olemme kiitollisia siitä, että komissio ottaa myös esille työmarkkinoisapuolten roolin kunnioittamisen, mutta myös työmarkkinoisapuolten vuoropuhelun merkityksen. Kiitos. Merci de cette position euh, très claire. Kiitos tästä selvästä kannanotosta. Ja nyt sitten pääsemme Euroopan parlamenttiin. Ja sen jälkeen palaamme kansallisiin parlamentin ja Roselle Glee saa puhua, mutta nyt Kornelisen vihreistä Euroopan parlamentista saa puheenvuoron. Hän on Alankomaista. Olkaa hyvä. You. Yeah. I'm sitting in the Social Democrats section. I thought I'd take a chance. Um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua en niinkään sisällöstä, mutta tästä demokraattisesta oikeutuksesta. Hyvin usein niin kuin äh, nuorisopolitiikan suhteen, niin eivätpä äh, tässäkään asiassa äh, nuoret ole juurikaan olleet kuulolla tai mukana, kun puhutaan vaikkapa ohjausjaksosta, niin paitsi nuoret, myös kansalaiset ylipäätään ovat aika kaukana tästä. Tietenkin poikkeuksiakin on. Ehkä voimme kuitenkin tehdä jotain olemassa olevissa puitteissa niin, että niin Euroopan parlamentin kuin kansallistenkin parlamenttien taholta voisimme asiaan puuttua. Me Euroopan parlamentissa Mä nostaisin kolme seikkaa. Ensinnäkin kaikkien jäsenvaltioiden tulisi tänä vuonna esitellä kansalliset työpaikkasuunnitelmansa. Tämä koskee myös nuoria. Kaikki jäsenvaltiot lupasivat tällaisen toimittaa jo viime vuonna tammikuun loppuun mennessä. Eivät tehneet. Olisi mukava, jos voisitte kysyä hallituksilta, ne aikovatko nämä kansalliset suunnitelmat työpaikkojen luomiseksi toimitaan tänä vuonna. Toinen ehdotukseni kaikkien jäsenvaltioiden tulisi ponnistella ottaakseen kansalaisyhteiskunta, työmarkkinaosapuolet, myös nuorisojärjestöt mukaan keskusteluun kansallisista uudistusohjelmista ja mitä maakohtaisiin suosituksiin tulee kesä- ja heinäkuussa, niin pyytäkää, että kansalliset hallituksenne tekevät jonkinnäköisen suunnitelman äh, siitä, mitä kaikkia tahoja tässä tulisi kuulla. Monissa hallituksissa ja parlamenteissa on järjestetty kaiken näköisiä aktiviteetteja, jotkut hyvin innovatiivisiakin, ja äh, keskustelua on käyty uudistusohjelmista muun muassa Ranskassa, Belgiassa on järjestetty yhtä sun toista. Joten äh, aika paljon hyviä käytänteitä tässä kyllä on liikkeellä ehkäpä eri kansallisten parlamenttien sihteeristä, pääsihteeristöt voisivat äh, vaihtaa ajatuksia tavoista, joilla parlamentit voivat eri sidosryhmät ottaa mukaan tähän työhön. Ehkäpä tätä kautta demokratiakin hiukan vahvistuisi. Merci de ces très maintenant... Kiitos näistä käytännönläistä ehdotuksista ja nyt takaisin kansallisiin parlamentteihin. Roger Ningri saa puheenvuoron hän on sosialistiryhmästä Luxemburgin parlamentista. Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Kiitos, puheenjohtaja. Kannattaisiko meidän vähän laajemmin kehittää solidaarista taloutta, sosiaalitaloutta, kun näin paljon nuorisotyöttömyyttä on? Sitä kautta voidaan päästä työmarkkinoiden toiseen pilariin ja voidaan välttyä siltä, etteivätkö, etteivät nuoret jäisi kotiin ja heistä tulisi epäsosiaalisia. On tietysti etsittävä sellaisia asioita, jotka nuoria kiinnostaisivat, eli yhteenvetona ehkä nuorisotakuu voisi jotenkin kulkea käsi kädessä käsi kädessä tällaisen sosiaalitalouden kanssa. En fonction du débat qui vient d'intervenir. Kiitos. Jos ajatellaan nyt käytyä keskustelua, nyt käännyn viiden panelistin puoleen ja kysyisin, ketkä heistä haluaisivat vielä käyttää puheenvuoron näin lopuksi ja reagoida siihen, mitä täällä on sanottu. Minulla on joitain seikkoja, haluaisin palata, mutta Rova Filatov täällä pyytää puheenvuoron, eli annan hänen puhua ensimmäisenä, kun hän ensimmäisenä sitä pyysi, ja sitten vielä olla Kristensen ilmeisesti, ja tekin. Niin, tämä on oikea hetki pyytää puheenvuoro. Eli 1, 2, 3, 4, eli kaksi minuuttia per henkilö. Rova Filatov, olkaa hyvä. Johtaja, ihan näihin kysymyksiin, joita tässä esitettiin, niin on totta, että epätyypilliset työsuhteet ovat nuorten riesa. Mutta itse olen sitä mieltä, että aina on parempi olla vaikka lyhyessä pätkätyössä kuin kokonaan työttömänä. Ja jos ajattelemme näitä tukimuotoja, niin on, on myös niin, että aina kun tuemme yrityksiä siinä, että ne synnyttävät työpaikkoja, niin se synnyttää myös tietyn tyyppistä kuollutta painoa. Osa näistä tukitoimista menee hukkaan, työpaikka olisi syntynyt muutenkin, mutta silloin kun on kyse nuorista, niin kannattaa muistaa se, että vaikka meillä olisi hyvä työllisyystilanne, niin osa nuorista on silti haavoittuvassa asemassa. Vaikka meillä olisi kuin paljon tarjolla työpaikkoja, niin kaikki nuoret eivät työllisty, koska heiltä puuttuu työharjoittelua, heiltä puuttuu työkokemusta, heiltä puuttuu jopa koulutusta. Ja silloin tämän tyyppiset tukitoimet auttavat sitä yksilöä pääsemään eteenpäin omalla työurallansa. Sitten täällä nousi esiin se, että miten nuoret saataisiin mukaan. Kun Suomessa on rakennettu tätä laajennettua nuorisotakuuta, niin siinä on ollut Siinä on ollut välineinä laajoja nettikyselyitä, Facebook-keskusteluja ja erilaista vuorovaikutusta nimenomaan nuorten kanssa. Mitkä ovat ne ongelmat, joita he kokevat työllistymisessänsä ja miten palvelujärjestelmät voisivat näissä tilanteissa paremmin tulla vastaan. Ja nyt meidän iso haasteemme on se, että me pystymme pitämään kiinni tästä vuorovaikutuksesta siten, että on kyse myös nuoren tahdosta. Ei niin, että aikuisten maailmasta ikään kuin kerrotaan, mitä nuoren pitää elämällänsä tehdä, vaan se pitää lähteä siitä, että millaista tulevaisuutta myös nuori haluaa itsellensä rakentaa. Ja siihen näiden palvelujärjestelmien pitää tuoda apua. Tämä näin lyhyesti. Mutta ennen kaikkea pitää muistaa se, että kyse on yleisestä työllisyyspolitiikasta, siitä, miten me synnytämme työpaikkoja, miten me saamme kasvua, koska silloin, jos meillä on liian vähän työtä tarjolla suhteessa työntekijöihin, niin nuoret ja ikääntyvät ovat ne, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Merci beaucoup. On va alterner, donc on va d'abord prendre Ole Kiitos. Vuorotellen Ole Kristensen ja sitten seuraava. Kiitoksia. No, Suomesta kuulimme nyt tästä erinomaisesta esimerkistä. Nuorilta myös kysytään heidän mielipidettä, ja mielestäni se on tärkeää. Haluaisin palata tässä muutaman näkemykseen, jotka tulivat keskustelussa esille. Alankomaiden edustaja nimittäin totesi omassa puheenvuorossaan, että eivät julkisviranomaiset luo työpaikkoja sinällään. Ja sitten toisaalta Luxemburgin kollega totesi, että Ehkä olisi myös hyvä pitää ihmiset jossain toimessa kiinni, sekin on tärkeää. Eli tässä täytyy löytää tasapaino niin, että nuorilla on jotain tekemistä, ettei tässä menetä useampaa sukupolvea. Totta kai väestömuutos on myös valtava haaste. Meillä on niin paljon ikääntyneitä, enemmän kuin on nuoria. Mutta jos nuoret eivät ole toiminnan syrjässä kiinni, niin me menetämme heidät. Siksi yhdistämällä nämä eri toimet. Julkisviranomaisetkin olivat velvollisia pitämään nuoret kiinni toiminnan piirissä, ainakin valmiina tulevaisuutta varten. Ei ole kyse todellakaan pelkästään siitä, että EU investoisi, vaan on kyse kaikista jäsenvaltioista, jotka toimisivat niin, että kaikki voimme nauttia sitten hedelmistä. Si, euh, collègue José Eugenio euh, Aspiro. Kiitos. Ja sitten Joseunen eh, Eugenia Spiroz. Kiitos. Joku yleinen huomio, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin Euroopan todellisuudet ovat hyvin monimuotoisia. Jokaisella maalla on oma historiansa, oma sosioekonominen tilanteensa, oma työttömyyslukunsa ja niin edelleen. Itse tulen Baskimaasta ja meillä – itse asiassa työttömyys on vain kolmanneksen siitä, mitä se on muualla Espanjassa, eli tilanteet eivät ole aivan samanlaisia. Kaikilla on oma taustansa ja historiansa. Kun keskimääräinen nuorisotyöttömyys on 55 prosenttia Espanjassa, niin jotain on tehtävä. Tämähän on täysin kestämätön tilanne. Ja olen täällä nyt ymmärtänyt, että täytyy panostaa reaalitalouteen mielestänne, kyllä, mutta mikä on reaalitalous? Kun minä hallituksessa sanon, että nyt rakennetaan moottoritie, niin onko se reaalitaloutta vai onko se itse asiassa tällaista fiktiivistä taloutta, kun keksitään sitten joku moottoritie. Eli mielestäni tässäkin on kyllä pelivaraa, joka meidän on ymmärrettävä ja liikkumavaraa, joka meidän on ymmärrettävä. Herra Serkas, Espanjan tilanteen tunnette oikein hyvin. Meidän ponnistelumme ovat aivan valtaisia tällä hetkellä ja ö, tällä hetkellä ö, lupauksia ei ole täytetty. Olemme täysin filosofiamme vastaisesti nostaneet veroja, vaikka lupasimme laskea. meillä ei ole enää tässä mielessä uskottavuutta, koska me joudumme tekemään aivan valtavia ponnisteluja äh, Euroopan nimissä ja myös omissa nimissämme. Ja näin ollen äh, mahdollisuudet kasvuun ja työpaikkojen luomiseen ovat hyvin rajalliset. Mitä tulee sosiaaliseen markkinatalouteen? Meillä on noin 300 000 henkilöä työssä esimerkiksi osuuskunnissa ja tällä alalla. Useimmat heistä ovat alle 40-vuotiaita, eli myös sosiaalisen talouden alalla työskentelee kaikkein eniten nuoria, lähes pääasiassa nuoria. Ja kun ajatellaan, että mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin varmaankin kaikki meistä tai lähes kaikki meistä todella toivomme, että yritykset voivat jatkaa, mutta on hyvin paljon maksuviivettä, maksukyvyttömyyttä. Olemme tällä hetkellä muutoksen kourissa. Ajatellaan vaikkapa uusia teknologioita, ne uudistavat myös työmarkkinoita ja meillä on tässä aika pitkä matka vielä kuljettavanamme. Äh, Kristensen tässä puheenvuorossaan on kaksi kertaa vedonnut äh, sellaisesta asiasta, josta ei puhuta tarpeeksi, nimittäin demografiakysymys, väestökehitys. Monissa maissa tämä on suuri ongelma. Ne tekevät demografisen itsemurhan, muun muassa oma kotimaani juuri tällä hetkellä. Meidän olemassaolommekin on vaarantunut ja todella meidän on toimittava aktiivisesti, proaktiivisesti myös syntyvyyden lisäämisen puolesta, mutta tämä tulee kyllä olemaan pitkä tie tämäkin. Jos Eurooppa haluaa tulevaisuuden Euroopan on muututtava. Kiitos. Ähm, Kiitos. Ja nyt esittelijämme nuoriso työllisyyden osalta Rova Strydlevska saa puheenvuoron. Kiitos kovasti Rova puheenjohtaja. Kuten me olemme nyt nähneet tämänkin päivän keskustelusta, niin ilman yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa me emme voi tuloksellisesti muuttaa tilannetta nuorten parissa työmarkkinoilla. Yhteistyö on elintärkeää. Minä haluaisinkin kiittää kaikkia kiinnostavista ja rakentavista puheenvuoroista. Haluaisin kiittää Suomen edustajaa varsinkin. Minä pidän kovasti tästä ajatuksesta, tällaisesta chanssikortista. Pidän tästä ajatuksesta myös, että tarjotaan työnantajille jotain 700 euron verran kuukaudessa 10 kuukauden ajan. Työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokuntamme toivoakseni ainakin puheenjohtaja Beres pystyy sekin laatimaan kunnon asiakirjan, jota ei vain panna mappiin Ö. Minä toivon, että nimenomaan puheenjohtajamme johdolla me saamme aikaan asiakirjan, jolla olisi jotain merkitystä myös nuorten työllistymismahdollisuuksille odotankin tässä mielenkiinnolla hedelmällistä vuoropuhelua kaikkien poliittisten ryhmien kesken. Kaikki me kuitenkin haluamme, että nuoret saavat työtä. Kuka ei halua menettää sukupolviakaan. Me haluamme tarjota mahdollisuuksia nuorille ja nimenomaan mielenkiintoista jännittävää elämää. Minä siis toivon, että me saamme aikaan sopuratkaisun perään erittäin suuressa arvossa sitä, mitä Ines Superkin totesi. Hän puhui myös näistä karikoista, joihin saatetaan joutua. Esimerkiksi niistä vaaroista, että nuoria tavalla väärinkäytetään myös työnantajien taholta. Se, että työn nuorille annetaan epävarmoja työsuhteita pelkästään. Kun ajattelen, mitä kokemuksia minulla itsellänikin on, niin voin kertoa sen verran, että jos työnantaja pakotetaan ottamaan oppisopimuskoulutuksen väkeä, niin sillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia, siksi saattaa kääntyä itse vastaan. Merci beaucoup. Moi, je voudrais également à titre de... Kiitos. Yhteenvedon omaisesti esittäisin kuusi kommenttia. Ensinnä nuorisotyöllisyysasia. No, täällä puhutaan nyt paljon menetetystä sukupolvesta. Euroopan unioni pyrkii nyt ryhtymään aina kestäviin toimiin. Puhutaan kestävyydestä, käytetään ranskaista termiä ja ajatus on, että pystyttäisiin taistella ensinnäkin ympäristövahinkoa vastaan, mutta tässä pitää ensinnäkin välttyä nyt ihmisvahingoilta. Se on tärkeää. Meidän pitää olla tietoisia siitä, että tässä voi tulla menty sukupolvi, muuten voi tulla todellakin yhteiskunnallista vahinkoa meidän yhteiskunnassamme, joka samanaikaisesti vanhenee. Meidän pitää olla siellä, missä paikkamme on, vastaamassa globalisaation haasteisiin. Tämä on tärkeää kun suuret strategiset asiantuntijamme eh, sanovat, mihin suuntaan pitää mennä, jotta voidaan vastata globalisaatiohaasteeseen. Puhutaan aina innovaatiosta. Aina mainitaan ensimmäisenä se, että meidän pitää olla innovatiivisia. Ja jos tämä on nyt oikea tie, niin nimenomaan nuori sukupolvi on se, joka pystyy tähän innovaatiohaasteeseen vastaamaan, sillä tiedämmehän, että parhaat innovaatiot tulevat nimenomaan sieltä. Tietysti vanhoilla viisailla on hyviä ajatuksia, mutta nuoret oraat ovat todella tärkeässä asemassa, jos emme nyt ole anteliaita, e, haluaa olla anteliaita nuoren su- nuorten suuntaan, niin meidän pitää sitten olla itsekäitä, sillä jos ajattelemme Euroopan unionin lisäarvoa, niin paras tapa saada sitä aikaiseksi, on laittaa nuoret töihin. Ja tästä sitten toinen kommentti. Tämä liittyy siihen, mitä kollega Bakker sanoi Alankomaista liittyen siihen, että on pyrittävä välttymään koulupudokkuudelta. Tämä on seikka, josta puhumme paljon, eli siitä niistä, joilla ei ole koulutusta ja tämähän on suuri haaste. Kun puhutaan nuorista, milloinpä erään komission kanssa tästä puhunut, olen puhunut nuorista, heidän innovaatiokyvystään, mutta minä sain kuulla häneltä, että mutta heillä ei ole kuitenkaan koulutusta. No heillä ei ole koulutusta sen takia, että näillä henkilöillä ei onnistu siirtyminen koulutuksesta työelämään. Ja kaikki ne, jotka ovat työttömiä tällä hetkellä, eivät suinkaan ole kouluttamattomia. Tämä on eräs seikka, jonka halusimme ottaa esille täällä päätöslauselmassamme. Halusimme ottaa mukaan kaikki alle 30-vuotiaat nuoret, jotka ovat poistuneet koulujärjestelmästä. Tiedän, että tällaista on ainakin Espanjassa ja muuallakin, että on nuoria tutkinnon suorittaneita, jotka eivät löydä työpaikkaa. Tämä ei siis koske ainoastaan niitä, joilla ei ole tutkintoa, vaan kyse on siitä, miten työmarkkinat avataan nuorille. Ja sitten kollega Mastinos mainitsi erään hyvin tärkeän seikan, ja nämä luvut löytyvät Jacques de la Rosierista. tietävät hänen työnsä, jotka koskevat työmarkkinoita. Kun työmarkkinoita tarkastellaan, niin ne, jotka ovat tällä hetkellä työläisiä, joilla ei ole toisen asteen koulutusta, mutta joilla on työpaikka Saksassa. He ovat 16 prosenttia työmarkkinoiden työvoimasta. Eli 16 prosentilla Saksan eh, työvoimasta on tutkinto, joka on alle tämän toisen asteen tutkinnon. Ja Kreikassa tämä on taas 70 prosenttia ja Portugalissa 46 prosenttia. Eli jopa jos ajatellaan näitä eh, töitä, jotka vaativat alempaa tutkintoa, niin sielläkin tutkinto on tärkeä. Ja sitten edustaja Kornelisen käytti puheenvuoron ja puhui siitä, että jäsenvaltioiden on tehtävä työllisyyssuunnitelmia. Tämä on todella tärkeää. Tämän pitäisi olla jopa meidän keskustelumme keskiössä nyt, jos olemme sitä mieltä, että tämä ennakkokoordinaatio on järkevää, jos ollaan sitä mieltä Euroopan tasolla, että työllisyyshaaste on astava etusijalle. Ja tämä liittyy myös siihen, mitä Rova Konrad sanoi. Ei riitä, että puhutaan kasvusta ja investoinneista, vaan on todella haluttava asettaa työllisyys etusijalle. Ja kunkin jäsenvaltio pitäisi kertoa ei ainoastaan, miten aiotaan luoda kasvua, vaan pitää myös kertoa, miten työllisyysongelma ratkaistaan. Ja kun komissio miettii maakohtaisia suosituksia, se ei ainoastaan tarkastelee kunkin jäsenvaltion budjettikurin muotoa, vaan mietitään sitä, miten päästään tähän tasapainoon. Axel Schäfer sen mainitsi, eli kun hän puhui rakenteellisten uudistusten talouden ja työllisyydestä suhteesta. Komission sen Andor tämän vuoden kasvutarkastelussa nimenomaan viittasi tähän, että jäsenvaltioiden tavat päästä tähän nuorisotyöllisyystavoitteeseen pitää ottaa suunnitelmien mukaan. Tämä on tärkeä seikka. Ja näin sitten pääsen neljänteen huomioni. Se liittyy myös siihen, mitä kollega Margaret Conrad sanoi koskien niitä strategioita, joilla luodaan työpaikkoja tai sitten ei. Tämän parlamenttimme kollegat tietävät, koska minä toistan tätä aina lähes joka kokouksessa, eli pyydän nyt heitä anteeksi, mutta sanoisin kuitenkin, että Euroopan talouden objektiivinen tarkastelu jopa ennen kriisiä, sen pohjalta voidaan todeta, että yksinkertainen kasvustrategia tai investointistrategialla edistetään vihreää kasvua. Tämäkään ei riitä ratkaisemaan työllisyysongelmaamme. Tämä osoittaa tämä on ostettavissa sillä, että kymmenen vuotta ennen kriisiä meillä oli vain parin prosentin kokoinen työttömyys. Ja sanottiin, että tämä oli vähäistä, mutta silloinkaan emme kyenneet luomaan niitä työpaikkoja, joita tarvitsimme. Ja sen takia meidän on käytettävä niitä välineitä, jotka Lissabonin sopimus mahdollistaa, mutta joita kukaan ei kuitenkaan käytä. Kukaan ei niitä käytä. Erityisesti kyseessä on artikla 9. Siellä sanotaan, että kun Euroopan unioni panee täytäntöön jotain politiikkaa, olipa se mitä hyvänsä, sen on tarkasteltava kapasiteettiaan ja sen vaikutusta, sen vaikutusta, työllisyysvaikutuksia. Eli tämä ei tarkoita sitä, että pitää vain tehdä eh, tällainen eh, vaikutus tutkimus, jotta joku konsulttifirma siitä rikastuisi, vaan todellakin pitää miettiä, minkälaisia vaikutuksia tällä politiikalla olisi. Ja näin pääsinkin sitten viidenteen kommenttiini, eli tämäkin liittyy siihen, mitä useampi kollega täällä on sanonut. Eli että minulla on sellainen unelma, että nuorisotakuun osalta voitaisiin tehdä samaa kuin mitä joissain kansallisissa politiikoissa on tehty. niin näiden transaktioveroa, että sekin oli ensin unelman tasolla. Jos ajatellaan nuorisotakuuta, niin Suomessa se on olemassa. Itävallassakin on jotain tällaisia kokemuksia myös Luxemburgista. Ja nyt se on tulossa Ranskaan, kun meillä on tämä uusi sukupolvisopimus, jota Jean-Marc ajaa meidän maassamme. Eli voisimme saada nämä asiat yhteen. Meillä voisi olla aloite kustakin jäsenvaltiosta, joka jotka tukisivat tällaisia nuorisotakuita ja voitaisiin mm, painostaa hallituksia, voitaisiin mm, varmistaa se, että todellakin siihen keskitytään, jotta siitä tulee todellisuutta ja varmasti Irlannin puheenjohtajakaudella tämä tulee hyvin edistymään eh, neuvoston kokouksessa. Ja sitten viimeinen kommenttini. Tämä liittyy siihen, mitä Ruotsin kollega sanoi muistaakseni. Eli te ei pidä lähteä laimentamaan tätä pöydällä olevaa esitystä. Tämä on hyvin tärkeää, sillä on vakuuttunut aivan samoin kuin hänkin siitä, että komission ehdotus on hyvä kompromissi. Ja tämä on sellainen, eh, tämä siinä mielessä kompromissi, että periaatteessa pitäisi mennä vielä pidemmälle, pitäisi olla automaattinen eurooppalainen mekanismi, mutta se mitä nyt on pöydällä, niin kyllä sen pitäisi olla kaikkien hyväksyttävissä mukaan lukien, ja tätä haluaisin erityisesti korostaa, että nuorisotakuu pitäisi todellakin panna täytäntöön neljän kuukauden kuulossa siitä, kun nuori sitä pyytää. Ja tämä aikataulu, josta puhuitte, kun puhuitte Suomesta, niin tämä osoittaa sen, että neljä kuukautta on todellakin pitkä, tärkeä aika, sillä nimenomaan neljässä kuukaudessa pitää tämä nuori saada kiinni ennen kuin hän täysin häviää. Ja minä haluan sanoa tämän suoraan, koska tiedän, että neuvostossa jotkut sanoo, että tämä ehkä voitaisiin, sitä voitaisiin pidentää kuuteen kuukauden, mutta ei, ei, jos halutaan toimia todella päättävästi, niin tarvitaan neljä kuukautta eikä kuusi kuukautta kuukautta. Neljä kuukautta on oikea aika. Ehkä tältä pohjalta voitaisiin jatkaa yhteistyötä ja me haluamme eri tahot edistää tätä prioriteettia. Toivottavasti siitä tulee sitten jotain käytönläheistä ja ne, jotka rahoja hallitsijat toivottavasti pystyvät nämä asiat huomioimaan sen, mitä Euroopan parlamentissa ja kansallisen parlamentissa halutaan tältä osin. Haluaisin nyt kiittää asiantuntijoita Karenista parlamentista ja Euroopan parlamentista, jotka ovat tulleet tänne paikalle. Aplodit heille. Et puis je leur demanderai de quitter euh, la tribune car nous devons... Ja nyt joudun poistumaan täältä että joudutte poistumaan täältä edestä, koska nyt tulevat seuraavat paneelikeskustelijat tänne ja keskustelemme kriisin vaikutuksista. Kiitos.

Ok, si vous voulez bien euh, reprendre place. Kiitoksia. No niin, tässä oli pieni tauko, että pystyimme järjestämään tämän toisen osiomme. Siinähän teema on kovin tärkeä sekin. Tässä on nimittäin kyse taloussopeutusohjelmien sosiaalisten vaikutuksesta jäsenvaltioissa, jotka ovat olleet rahoitusvaikeuksissa. Jotta pääsisimme eteenpäin tässä keskustelussa, niin meillä on täällä paneelissa kolme kollegaa, kaksi kansallisista parlamenteista ensinnäkin, turvavaliokunnan puheenjohtaja Portugalin parlamentista, herra Canavarro, sitten varapuheenjohtaja, sosiaalisen valiokunnan valiokunnan varapuheenjohtaja, herra Ausen Raden, siis Latviasta, toivottavasti lausun oikein hänen nimensä, ja sitten Euroopan parlamentin puolesta kollegamme Lope Fontanier. Hän on esittelijämme myös vuotuisessa kasvuselvityksessä tänä vuonna. No niin, pitemmittä puheitta sanoisin sen, mikä äskenkin totesimme, eli mikä merkitys tälläkin tematiikalla on, kun ajatellaan ne, jotka kantavat huolta sosiaaliasioista, saisivat äänensä kuuluville tässäkin teemassa, varsinkin kun taloustieteilijät keskustelevat myös kuritoimenpiteiden kerroinvaikutuksista. Kerroinvaikutus ei johda kyllä kasvuun sitä paitsi, vaan se moninkertaista sosiaalista vaikutusta. Ja näin myös työllisyystilannetta murennetaan. Nimenomaan siitä on kyse, kun tarkastelemme, kuten olemme nyt tekemässä sosiaalisen valiokunnassa parlamentissa, sitä todellista sosiaalista vaikutusta väestöön näiden sopeutustoimien jäljeltä, niin kyllä meillä on aika iso vastuu harteillamme, jotta meidänkin äänemme tulisi kuuluville. No niin, pitemmittä puheita annan puheenvuoron kolmelle alustajalle, tavallaan asiantuntijoillemme. Ensinnäkin puheenvuoron saa herra Kanavarro, 10 minuuttia Tehän olette todellakin sosiaaliturvavaliokunnan puheenjohtaja Portugalin parlamentista. Olkaa hyvä. Je vous adresse mes compliments. Aion ensinnäkin kiittää teitä, puheenjohtaja, ja haluaisin tervehtiä kaikkia kollegoja tässä vieressä, ja nyt aion puhua Portugalia. No niin, nyt kun puhumme sopeutustoimenpiteiden ja vakauttamistoimien sosiaalisista vaikutuksista Portugalissa, niin voimme vain sanoa, että meillä on iso haaste edessämme. Ja aion tässä kertoa nyt oman mielipiteeni. Olen valiokunnan puheenjohtaja, mutta minut on myös valittu puolueesta, joka tukee nykyistä Portugalin hallitusta. Tästä huolimatta pyrin olemaan mahdollisimman puolueeton kannanotossani. Meillä on paljon näyttöä eri kirjallisuudesta ja tieteellistäkin näyttöä budjetin vakauttamisesta. Ja näyttö on aika selvää, että mitä tahansa sitten tehdäänkin aina, sillä on sosiaalisiakin vaikutuksia. Siksi on aika vaikeaa sopeuttaa mitään, ellei siinä samalla menetetä jotain sosiaalisesta hyvinvoinnista. Tietenkin poliittinen hintakin on korkea tästä syystä. 2011 Portugalin hallitus teki sopimuksen IMFn komission ja keskuspankin kanssa tietystä indikaattoreista, jotka liittyvät nimenomaan kielteisiin vaikutuksiin, jotka kohdistuvat ihmisiin. Näin on käynytkin. Portugali on ponnistellut kovasti pyrkiessään vakauttamaan julkista taloutta. Ja siinä on ollut mukaan myös muita ulkoisia tahoja, jotka ovat antaneet rahoitusta, mutta totta kai myös markkinat ovat nyt tämä tunnustaneet tänään, tämän ja kuten totesin, me jatkamme edelleen budjettikuripolitiikallamme. Jotenkin mielestä se on tarpeen. Muut ehkä väittäisivät, että se vain aiheuttaa vahinkoa, e, vaikka se olisikin tarpeen. Miten sitten käynkin, niin työttömyys joka tapauksessa kasvaa. Se on nyt 5 prosenttiyksyä korkeampi kuin se oli ennen 2011 sopimusta. Nuorten työttömyys on varsinkin erittäin korkealla. Se on 1,5 prosenttiyksikköä e, enemmän, mitä on jokin aika sitten, ja myös pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt. Todellakin tilanne on paljon huonompi kuin ennen sopeuttamista 2011. Tämä käy yhä ilmeisemmäksi meidän maassamme, toisin kuin ehkä monessa muussa unionin maassa. Jos ajatellaan sosiaalisia indikaattoreita sitten, tulomenetykset, vaikutukset perhe-elämään tai työmarkkinoihin, kaikki tämä on hyvin selvää, koska olemme joutuneet leikkaamaan julkisia tukia paljon. Tämä onkin varmasti kaikkein tärkeimpiä pitää mielessä. Portugalin hallitus on pyrkinyt myös olemaan yhteydessä työmarkkinaosapuoliin saadaksemme aikaan sopimuksia. Olemme pyrkineet myös pääsemään sopimukseen vasemmalla olevien ammattiliittojen kanssa. Me olemme myös saaneet aikaan sopimuksen, jota se vasemmistokin tukee parlamentissa. Näin pyritään myös lieventämään prosessia, kun ajatellaan esimerkiksi työantajien asemaa. Me olemme pyrkineet saamaan aikaan uutta dynamiikkaa myös siihen, mitä täällä tehdään. Erityisesti voidaan auttaa näin nuoria, jotta voitaisiin tukea heitä sosiaalisesti. Me pyrimme myös käyttämään tässä eri instituutioita, esimerkiksi oppisopimuskoulutusta. Me pyrkimme, pyrkimme, pyrimme auttamaan nuoria saamaan työpaikkoja. Ennen kaikkea pyrimme torjumaan pitkäaikaistyöttömyyttä. Me olemme myös läheisessä yhteistyössä olleet viime vuosien aikana äh, sen puolesta, että kriisin vaikutukset olisivat lievemmät. Minä uskon, että meillä on aika laaja yksimielisyys olemassa maassamme tästä. Me olemme pyrkineet lieventämään välittömimpiä vaikutuksia, joita näillä on ollut väestön eri osiin, varsinkin haavoittuvimpiin osiin, kun ihmisillä on vaikeuksia selvityä arjesta, jos tulotaso on alhaisempi kuin keskitaso maassa. Ihmisillä on kerta kaikkiaan ongelmia jopa löytäkseen ruokaa itselleen. Ei välttämättä ole mahdollisuutta koulutukseen rahoitusongelmien takia. Eli me olemme pyrkineet siihen puuttumaan, mutta olemme pyrkineet puuttumaan myös perheiden velkaantumiseen. Meillä on perheitä tukevia lainsäädäntöä olemassa esimerkiksi velkajärjestelyjen osalta yhdessä pankkien kanssa. Toisin sanoen, valtion menoja on mietitty tarkalleen, leikkauksia on tulossa myös 2014 osalta, vaikkakin vaikeuksia vielä on edessä. Joka tapauksessa me pyrimme kuitenkin lieventämään näidenkin vaikeuksia niin, että isku keskittäisiin paremmin. Nyt me olemme miettineet erilaista politiikkaa, jotta voisimme välillisesti ja välittömästi tukea kehitystä ja myös vaimentamaan sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat olleet hyvin kielteisiä. Me pyrimme takamaan sen, että ihmiset ovat myös tietoisia tästä, eli olemme keskittyneet viestintään. Erityisesti muutamat näkökulmat ovat tärkeitä meille, koska meillä on tietyt instituutiot solidaarisuutta varten olemassa esimerkiksi. Ja totta kai perheiden kesken on solidaarisuutta. Tämä on luontonomaista meille. Varmasti se myös auttaa meitä kestämään nämä iskut. Voimme tavallaan yhteisvastuullistaa nämä ongelmat näin voimme yhteisvastuullistaa myös nämä vaikutukset, koska Portugali on kuitenkin pieni yhteiskunta. Meillä on paljon myös erilaisia verkostoja. Tavallaan se on iso verkko, vaikkakin pieni yhteiskunta. Ja nyt tässä kaikki pienet osiot ovat lyöttäytyneet yhteen, jotta osoittaisimme parempaa yhteisvastuutunnetta. Minä uskon, että me olemme pystyneet olemaan tässä peränantamattomia, jotta selviytyisimme ongelmista ja löytämään yhdessä ratkaisuja. Tiedän, että mikrotason ongelmia ei voida ratkaista pelkästään mikrotasolla. Siksi me tarvitsemme jotain muutakin pidemmällä aikavälillä, mutta me olemme jo paljon saaneet aikaa, niin minä uskon, että portugalilaiset varmasti kyllä myös ansaitsevat tunnustusta tästä. Minä uskon, että me ansaitsemme myös tukea Euroopan kollegoilta. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole. Kiitoksia kovasti ja nyt seuraavaksi saa puheenvuoron Arvils Asheradens hän on Latviasta sosiaali- ja työllisyysvaliokunnan varapuheenjohtaja. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin puhun Latvian tilanteesta ja meidän ratkaisuehdotuksistamme, haluaisin kiittää rouva puheenjohtajaa edellisen aiheen valinnasta. Me olemme olleet varsin varauksellisia tämän suhteen, mutta tämän päivän keskustelu on kyllä kääntänyt meidän kelkkamme ja toivon, että saamme käännettyä myös hallituksemme edustajien kelkan. Hyvät naiset ja herrat, minulle on suuri kunnia saada osallistua työskentelyyn tällä, tällä viikolla. Minulla on myös kunnia saada edustaa täällä Latvian parlamenttia ja kertoa Latvian kokemuksista talous- ja rahoituskriisin aikana. Meitä on kritisoitu aika paljon viime viikkoina, mutta ehkäpä voisin kertoa teille nyt tässä puheenvuorossa niistä kokemuksista, joita me olemme näiden prosessien aikana keränneet. 2008 20, 2011 aikana tai välisenä aikana saimme käännettyä kriisin oikeaan suuntaan. Hallituksemme teki päätöksiä yhteistyössä kansainvälisten lainaajien kanssa. Ja tähän liittyi monia erittäin vähän kiitettyjä poliittisia päätöksiä, hyvin vaikeita poliittisia päätöksiä, jotka olivat epäsuosittuja, mutta näin saimme kuitenkin markkinoiden luottamuksen palantumaan. Tämä on hyvin tärkeää ja kaikki tämä oli mahdollista EUn rakennerahastojen tuella. Latvia on oppinut hyvin paljon siitä, miten resurssit voivat olla tiukalla kriisin aikana. Ja me käytimme Euroopan unionilta saamiamme rakennerahastovaroja muun muassa työntekijöidemme kouluttamiseen. Luonnollisesti edelleen on koko joukko ongelmia, jotka syntyvät säästötoimista. Meidän vaikutukset yksilöihin ja yleiseen ilmapiiriin. Eurostatin tietojen mukaan palkkojen laskemisen jälkeen eh, tulotaso 2008-2010 välillä Latviassa laski 28 prosenttia. Ja tämä vaikutti ennen kaikkea nuoriin, alle 24-vuotiaisiin sekä sitten 45-64-vuotiaisiin työntekijöihin, jotta näitä hyvin kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia – saataisiin lievennettyä. On ryhdytty koko joukkoon kiireellisiä toimia näinä aikoina. Yhteistyössä paikallishallinnon kanssa annamme muun muassa ilmaista lääkärinhoitoa ja vähintään vähimmäispalkan, minimipalkan yhdelle perheen jäsenelle kussakin perheessä. Samoin tuimme äh, sosiaalista työntekoa ja pyrimme kouluttamaan mm, työntekijöitä. Ja kun ajatellaan alueita, e, joissa työttömyys oli erityisen korkealla, niin äh, tämä saatiin käännettyä. Asukkaiden koulutustasoa parannettiin ja heidän tulotasonsa nousi jälleen. Kun äh, ajatellaan tätä kriisiä, niin äh, äh, tämä johti myös maasta muuttoon monistakin syistä. Yli 10 prosenttia latvialaisista on lähtenyt muihin maihin etsimään työtä. Latvia pitää ohjelmaansa kulmakivenä ohjelmaa, jonka kautta näitä ihmisiä pyritään houkuttelemaan takaisin. 2009-2011 välisenä aikana työ ikäiset työttömät olivat kaikkein epätoivoisin ryhmä, mutta nyt hyvin vaikea tilanne on työssä käyvillä henkilöillä, joiden tulot eivät riitä kerta kaikkiaan elämiseen. Tämä todella leimaa yhteiskuntaamme. Sosiaalinen syrjäytyminen on edelleen poliittisella agendallamme. Yhteistyössä hallituksemme kanssa Latvian parlamentti pyrkii jatkamaan töitään työntekijöiden köyhyyden korjaamiseksi tai tilanteen korjaamiseksi Öö, ja olemme todella valmiit oppimaan muilta öö, EU-maalta parhaiden käytäntöjen kautta. Ja myös otamme neuvoja muun muassa OECDltä ja muilta järjestöiltä ja kansainvälisiltä tahoilta. On todella vähennettävä köyhyyttä ja sosiaalisia ongelmia – Meillä on uusi sosiaalinen kehitysohjelma vuoteen 2020 asti ja toivon, että siitä tulee menestys. Uudistusohjelmaamme liittyy kansalaistemme hyvinvoinnin lisääminen. Pyrimme siirtämään verotaakkaa myös heidän hartioiltaan. Samoin pyrimme torjumaan varjotaloutta. Sen torjuminen tulee olemaan hyvin vaikea, kova tehtävä meille. On aivan ilmeistä, että 2012 prioriteetit säilyvät myös tänä vuonna hyvin tärkeällä sijalla. Suositukset Latvialle kun ajatellaan tilannetta maassa menee muun muassa sosiaaliasioita nostamme entistä enemmän esiin. On tärkeää, että näitä vaikeita päätöksiä tukemaan saadaan demokraattinen oikeutus. Kyse on vaikeista päätöksistä, mutta kansalaisten on ne hyväksyttävä. EU-ohjausjakson on tarkoitus parantaa synergiaa työllisyyden, talouspolitiikan, rahoituspolitiikan, sosiaalipolitiikan välillä. Nämähän ovat äärimmäisen tärkeitä asioita, eikä yksilöä luonnollisestikaan tule unohtaa. Nyt näitä ongelmia on hyvin vaikea ratkaista välittömästi on monia talouden tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon ja tulee olla hyvin dynaaminen ja kohdistaa toimia dynaamisesti työmarkkinoille. Ja tulee panostaa sellaisiin alueisiin ja aloihin, joiden työllistämismahdollisuudet tulevaisuudessa ovat mahdollisimman hyvät. Tämä kaikki tietenkin yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa ja kokonaisvaltainen tilanne huomioon ottaen. Tulee varmasti vielä kestämään pitkään ennen kuin työmme kantaa hedelmää. Erityisesti kun resurssit nyt ovat hyvin vähäiset, niin tämä kestää pitkään. Siksi meidän onkin näitä vähäisiä varoja kohdennettava hyvin tarkasti ja tehokkaasti niin, että niistä saadaan mahdollisimman paljon vaikutusta kriisin aikana – ja kriisin jälkeen ähm, sosiaalista tukea on tarvittu yhä enemmän ja näin myös sosiaalibudjettimme on äh, noussut äh, sosiaaliturvajärjestelmämme suhteen. Toteutamme juuri tutkimuksen yhdessä Maailmanpankin kanssa ja tuon tutkimuksen tuloksia käytämme sitten politiikkojemme uudelleen ohjaamiseksi ja haluamme todella ajaa sellaista politiikkaa, joka luo mm, tulevaisuuden mahdollisuudet ja parantaa kansalaistemme hyvinvointia. Meidän täytyy oppia tästä kriisistä, pitää sen muistot mielissämme ja oppia myös toisiltamme parhaita, parhaita käytäntöjä. Ja haluamme todella houkutella latvialaiset takaisin kotiin niin, että he voivat luottaa tulevaisuuteen omassa kotimaassaan. Kiitos. Merci beaucoup. Kovasti kiitoksia tästä konkreettisesta esimerkistä teidän maastanne, mihin te olette sitoutuneet siellä. Ja nyt seuraavaksi kuuntelemme viimeistä asiantuntijaparantrikkomme edustaja Lope Fontanieta. Hän on esittelijämme valiokunnassamme liittyen sosiaalisiin vaikutuksiin, joita ohjausjaksolla on yhteydessä 2013 vuotuiseen kasvuselvitykseen. Olkaa hyvä. Kiitos. Toden totta. Viime viikolla hyväksyttiin työllisyysvaliokunnan mietintö, joka koskee ohjausjaksoa ja se hyväksyttiin selvällä enemmistöllä. Siinä lähdettiin liikkeelle kahdeksasta pääasiasta, eli että pitää päästä 2020 strategian tavoitteisiin ja toisaalta työpaikkojen luominen niin, että luodaan kasvua ja toisaalta nuorisotyöttömyyden ratkaisut, joista on aikaisemmin puhuttu, työmarkkinoiden uudistaminen silloin, kun tämä on tarpeen tär- on tärkeää sijoittaa koulutukseen ja sitten tarvitaan laadukkaita työpaikkoja, on torjuttavaa syrjäytymistä ja sitten vaikka kukaan ei tästä pitäisi, niin kaikki voivat siihen varmasti yhtyä, että tarvitaan julkisen talouden vakauttamista. Ja haluaisin korostaa tätä kohtaa, joka on hyvin tärkeää, niin kuin täällä panelistit ovat sanoneet, eli minkälaisia vaikutuksia näillä sosiaalilla ohjelmilla on käytännössä. Tällä hetkellä on käyty paljon keskustelua sopeutustoimista jäsenvaltioissa siitä, minkälaisia seurauksia tällä on ja ovatko ne sopia vai ei. Mielipiteet ovat erilaisia. Jotkut puoltavat hyvin vahvoja mukautustoimia enemmän kuin mitään muuta. Ja toiset taas haluavat lisätä selvästi eh, menoja ja toisaalta on huomioitava eh, julkisen talouden tasapaino ja sitten on tästä välimaastosta myös erilaisia ehdotuksia tänne. Me olemme pyrkineet sijoittautumaan tässä mietinnössä. Kriisi on pakottanut julkisen talouden mukaustoimiin, jotta voidaan varmistaa julkisen talouden tasapaino 2019 vajat ovat olleet yli 6 prosenttia BKTstä euroalueella ja julkinen velka on noussut 60-90 prosenttiin ja toisaalta on eh, toimittava valtion velan osalta ja tämä on johtunut siitä, että eri maissa on ollut vaikea tällainen tilanne ja euroongelma. Tämä on johtanut hyvin aggressiivisiin eh, mukautustoimiin ja kansalaiset ovat joutuneet uhrautumaan oikein paljon, eikä heiltä enää voi lisää pyytää. Monessa jäsenvaltiossa on jo päästy ihan sinne rajoille, mitä ihmiset eh, pystyvät sietämään ja yhteiskunnallinen eh, tasapainokin on vaarassa. Ja joissain maissa, kuten minun maassani, meillä on jo 26 prosenttia työttömyyttä. Erityisesti nuorten tilanne on vakava, josta jo on puhuttu. Ei saa unohtaa, että useampi kuin yksi viidestä nuoresta on työttömänä 22%. 2 prosenttia, joissain maissa nuorisotyöttömyys on yli 55 prosenttia ja tämä on täysin kestämätön tilanne. Työllisyystilanne on 2012 entistään huonontunut ja 2013 ennusteet ovat pessimistisiä. Työmarkkinat ovat jakaantuneet yhä enemmän. Pitkäaikaistyöttömyys on hälyttävissä numeroissa ja myös keskitulot ovat laskemassa perheen osalta monessa maassa. Indikaattorit osoittavat myös, että on olemassa uudenlaista vakavampaa köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Myös työssä olevat joutuvat köyhyyden pariin ja ihmiset syrjäytyvät monessa jäsenvaltiossa. Tilanne on hyvin dramaattinen ja sitten toisaalta e- euroon liittyvät epäilykset ovat tässä hälvenemässä ja eurokriisikin on paljon paremmassa tilassa kuin puolisen vuotta sitten eri tekijöistä johtuen. Tässä muun muassa valtiontalon vakauttaminen on auttanut asiaa. Kaiken tämän on johdettava nyt siihen, että meidän kysyttävä, kannattaako nyt jatkaa vielä näitä tervehtymistoimia yhtä kovaa vauhtia vai ehkä olisi riittävää olla vähän vähemmän aggressiivisia. Tähän asti me olemme käyttäneet shokkiterapiaa eh, sairaan potilaan parantamiseksi, mutta ehkä nyt tätä hoitoa pitäisi muuttaa shokioidosta muuksi. Seuraavat kuukaudet tulevat olemaan vaikeita, sillä talous on yhä vielä hyvin heikossa tilassa ja kriisi vaikuttaa kovasti yhteiskunnallisella tasolla ja vaikuttaa siltä, että 2013 vähitellen päästään taas kasvun suuntaan ja 2014 taas elpymisen suuntaan. Muut tarimaissäännöstöt ovat erilaisia. Ne ovat kielteisempiä niissä maissa, joissa on eh, suurempia talon vakautustoimia tehty, jos ajatellaan työttömyyttä ja sosiaalisia indikaattoreita näissä maissa. Tämä kaikki on ollut paljon näkyvämpää nyt kun talon tasapaino on selvästi parantunut siitä huolimatta, että yhä on olemassa tärkeitä riskejä, emmekä voi siis unohtaa niitä ja keskeyttää toimintamme. Meidän on kuitenkin päästä takaisin kasvun ja työllisyyden tielle. On tärkeää miettiä uudelleen talouspolitiikkaamme. On tärkeää löytää oikea tasapaino budjetin säästötoimien välille ja taloudellisten toimien välille ja sitten toisaalta yhteiskunnallisten sosiaalisten työllisyyttä edistävien toimien välille. On jatkettava talouden mukautustoimia, ottaen huomioon, että vajeita yhä on ja velkataso on korkea ja sen takia on ponnisteltu, että voidaan varmistaa julkisen talouden vakaus, mutta se on kuitenkin tehtävä niin, että samanaikaisesti edistetään kasvua. Tämä ajatus on hyväksytty työllisyysvaliokunnassa. Olemme päättäneet, että on jatkettava julkisen talouden tervehtämistoimia, mutta sen, niiden pitää kuitenkin olla eriytettyjä sillä tavalla, että voidaan varmistaa, että talous elpyy ja työllisyystilanne paranee vakauttamisen nopeuden pitää riippua siitä, minkälainen tilanne on. Jos velka on yli 100 prosenttia BKTstä, suhteen, niin on hyvin vähän mahdollisuuksia ryhtyä ekspansiiviseen politiikkaan, koska pelkkä velan hoito tulee niin kalliiksi eikä ole varaa muuhun. Mutta on muita maita, joissa on alhainen velka, siellä on ehkä hyvä ryhtyä tällaisiin toimiin, erityisesti kriisiaikana. Ei saa unohtaa, että ei ole olemassa yhtä ainoa reseptiä, joka kaikille sopisi. Emme myöskään voi jättää puuttumatta talon tasapainottamiseen, mutta sen ei pidä kuitenkaan vaikeuttaa kasvua meidän kansantalouksissamme ei saa lisätä köyhyyttä tai estää laadukkaiden palvelujen saamista. Tämä on erityisen tärkeää niille maille, joissa valitsee taantuma tai joissa kasvu on hyvin vähäistä ja joissa on jo ponnisteltu ja ponnistellaan jatkossakin, jotta saataisiin julkiset tilin kuntoon. Näissä maissa on ehkä vielä tärkeämpää olla joustavampia näissä vakautustoimissa ja niiden aikatauluksissa. Hyvä kollega, kovasti kiitoksia. Näin olemme kuunnelleet alustukset. Nyt täällä on viisi puheenvuoropyyntöä tällä hetkellä. Meillä on kuitenkin aikaa vielä, jos joku muukin haluaa puhua. Tervetuloa puhumaan. Teillä on tuo valkoinen lomake tai sitten ihan noin vain kättä nostamallakin ongelmitta. Ensinnäkin paronitar Keithen, hän johtaa sisämarkkinavaliokuntaa ylähuoneessa. Täällä hän kuuluisi ECR-ryhmään sen jälkeen puolestaan Euroopan parlamentin jäsenen pupakissa. Paronitar Köthen, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitos rouva puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että minä masennuin masentuni, masentumistani, kunnes kuulimme Latvian kokemuksista. Heillä oli todellinen ongelma ja he ryhtyivät todella koviin toimiin. Ei se helppoa ole, kun väestö on suhteellisen pieni, mutta he ovat todella ottaneet hyvin yksilöllisen lähestymistavan ja haluan kuulla todella tästä kokemuksesta vielä lisää. Meillä yhdistyneessä kuningaskunnassa ongelma on siinä, että ajatellaan, että riittää, nuorten pitäisi mennä työhön vaikkapa lauantaina, kun heillä on vapaata koulusta. Tämä on nyt unohdettu. Ihmisillä on liikaa rahaa. Eh, heillä ei ole ollut eh, enää sellaista eh, pyrkimystä parantaa asioitaan. Esimerkiksi Teskon johtaja aloitti työt 4-15-vuotiaana ensin täyttämällä hyllyä ja sitten hän on sitä on siitä kasvanut, Sir Terry Leesta on kasvanut yksi maailman tärkeimpiä yrittäjiä. Nykyään nuorten on, nuoria on aika vaikeaa motivoida edes nousemaan sängystä aamulla ajoissa ehtiäkseen töihin. Ja minäkin olen miettinyt tätä tilannetta. Kun ajatellaan paikallista tilannetta, niin voin vaikka tarjota kymmenen puntaa, jos joku tulee pesemään kaksi autoa aamulla kymmeneltä. Näin ihmiset saadaan kurinalaisuuteen niin, että he tottuvat olemaan jossain tiettyyn aikaan. Ja minä mietin, että mitä Euroopan parlamentti valiokunnat ovat ajatelleet tekevänsä asioille ihan näin käytännössä. Meillä yhdistyneessä kuningaskunnassa on lakiehdotus, jossa pyritään ihmiset saattamaan vastuuseen tai kantamaan vastuuta omasta ympäristöstään, omista kulmistaan. Täällä on useaan otteeseen todettu, että demografiakehitys on todella suuri ongelma monissa maissa. Väestö ikääntyy ja me tarvitsemme näitä nuoria, jotka tällä hetkellä ovat työttöminä. Tarvitsemme heitä ja heidän on opittavaa kantamaan vastuu työssä käynnistä. Ehkä meidän tulisi rohkaista heitä ja neuvoa heitä tässä. On nuorisojärjestöjä, jotka saattaisivat ehkä motivoida nuoria toimimaan vaikkapa ryhmässä Eh, tarvitaanko tähän sitten eh, Euroopan unionilta rahaa eh, toiminnan käynnistämiseen tai hallitukselta. Minulle on kerrottu, en tiedä onko tämä totta, minulle on kerrottu, että jos jokainen PK-yritys Euroopan unionissa palkaisi yhden henkilön, niin työttömyyttä ei enää olisi. Minä ehdotan, että meidän tulisi todella katsoa peiliin, katsoa ympäristöä, jossa toimimme, katsoa ihmisiä jotka tunnemme, ja ojentaa auttava käsi ja todeta heille, että ryhdistäytykää ja menkää töihin. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Sitten Euroopan parlamentin jäsen, kollegamme Konstantinos Pupakis Kreikasta. Hän on valiokuntamme jäsen myös ja kuuluu kansanpuolueen ryhmään. Olkaa hyvä. Kiitos, η εφαρμογή πολιτικών ακραίας λιτότητας... Kiitoksia puheenjohtaja. Kun me tätä kurimuspolitiikkaa täytäntöön panemme vaikeuksissa olevissa maissa, niin ei välttämättä ole saatu toivottuja tuloksia, kuten IMFkin on antanut ymmärtää. Toisaalta myös tämä myös rapauttaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Meillä on monen vauhdin Eurooppaa. Ja varsinkin minun maassani vaikutukset ovat hyvin huolestuttavia. Meillä on kolmannes kansalaisista köyhyysrajan alapuolella jo. Asunnottomia on yhä enemmän maassamme. Ja nyt 50 prosenttia nuorista on työttömänä. Puolet perheistä kärsii lämmitysongelmista kotitalouksissa. Hinnat nousevat, mutta palkat joko pysyvät paikallaan tai sitten pienenevät. Ei se tietenkään tarkoita sitä, että yhteiskunta olisi kokonaan murtumassa. Totta kai tämä vaikuttaa eri tavalla eri yhteiskuntaryhmiin. Siksi tässä tarvitaankin kasvupolitiikkaa, jonka ansiosta voisimme auttaa kaikkein huonommassa asemassa olevia. Nyt on todellakin ymmärrettävä, mitä me olemme toteuttavassa kansallisesti ja Euroopan mittakaavassa. Totta kai välttämätöntä on myös saada aikaan kestävää taloutta. Ja onneksi olemme Euroopan unionissa selvitäksemme myös yhteisvastuun ansiosta. Me saamme siis tukea kumppaneilta, sitä tarvitsemmekin. Mutta meidän täytyy kuitenkin suojella myös Euroopan ihanteita niin, että olisi jotain tulevaisuuden näkymiä kaikille, varsinkin nuoremmille kansalaisille. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Sitten sitten kollegamme Jose Vira da Silva. Hän johtaa mukautusohjelmavaliokuntaa Portugalissa, kuuluu sosiaalisen puolueeseen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin sanoa, että on hienoa, että otimme tämän kohdan tämän iltapäivän esityslistalle. Ja sitten menisin suoraan asiaan. Haluaisin puhua kolmesta tärkeimmästä seurauksesta, mitä tällä vakauttamis- ohjelmalla on, jota Portugalissa paran täytäntöön, ei ainoastaan Portugalissa, vaan muissakin maissa tietysti. Eli siis ihan lyhyesti ja suorin sanoin puhuisin nyt tästä aiheesta, joka oli esillä jo iltapäiväsession aluksi, eli että työmarkkinat eivät kykene tekemään sukupolviuudistusta Portugalissa, saman kuin muissakin maissa. Työmarkkinat ovat aivan täysin lukossa kiinni, sinne ei nuoria pääse. Ja toinen seikka, jonka haluaisin mainita, on se, että nyt on syntymässä valtava työttömien joukko hyvin vaikeassa, kriittisessä eh, iässä olevia henkilöitä. Kyseessä on siis nuoret ihmiset, ihmiset, jotka ovat liian nuoria jäädäkseen eläkkeelle, mutta kuitenkin liian vanhoja palatakseen työmarkkinoille. Ja tämä ongelma tulee jatkossa vielä vaikeutumaan. Ja sitten kolmanneksi sosiaaliset standardit ovat laskeneet laskemistaan. Tämä liittyy myös siihen yhteisymmärrysmuistioon, joka on toimielinten allekirjoittama ja jolla tuetaan vaikeuksia olevia maita. Haluaisin nyt puhua näistä aiheista vähän enemmän tai lyhyesti. Ensinnäkin nuorisotyöttömyys ja sitten vähän vanhempien työttömyys ja sitten sosiaalisten aikaansaannosten purkaminen. Aivan ensiksi haluaisin lukeran tekstin, jonka arvon komissio on laatinut ja julkaissut. Myöhemmin sitten kerron, missä vaiheessa tämä teksti julkaistiin. On annettava uusia mahdollisuuksia kaikille nuoria, nuorille ennen kuin on kulunut kuusi kuukautta työttömyyden alkamisesta. Ja on huomioitava ammatillinen kokemus ja koulutettava uuteen ammattiin, jotta nuoret saataisiin työmarkkinoille. Tämä oli ensimmäinen suuntaviiva työllisyysstrategiassa, joka hyväksyttiin huippukokouksessa vuonna 1997. 1997. Ja sitä käytettiin työllisyystoimintasuunnitelmissa monta vuotta ja sitten kuudesta kuukaudesta mentiin neljään kuukauteen. Tämä oli itse asiassa sellainen eh, kompromissi, johon kaikki silloiset unionin jäsenvaltiot olivat samaa mieltä. Ja nyt kun puhutaan parlamentissa nuorisotakuusta, niin tämä on hyvin samanlainen kuin vuoden 1997 Euroopan komission suuntaviiva – meidän pitäisi nyt ehkä kaikkien miettiä sitä, mitä oikein on tapahtunut täällä Euroopassa, koska tämä strategia, joka niin kauan sitten jo saatiin aikaiseksi vuonna 1997, miksei se ole toiminut, miksei se äh, ole onnistunut. En nyt lähde tästä pitkään puhumaan, mutta lyhyesti se, mitä tapahtui, on seuraava asia asia on yhä vähemmän tärkeä politiikan prioriteettien osalta on ollut vähän varoja siihen suunnattuna sekä Euroopan että kansallisella tasolla. Ja sitten on ollut muita seikkoja, jotka ovat olleet enemmän esillä, kun on Euroopan politiikasta puhuttu ja puhuttu sosiaalista tilasta. Ja sen takia sosiaalineuvoston rooli on ollut yhä vähemmän tärkeä. Jos ajatellaan nyt sosiaalista vähimmäistasoa, sosiaalisten yhteiskunnallisten saavutusten purkaminen, sanoisin, että 1927 jäsenvaltiosta on voitu nähdä, että viime vuosina on lisääntynyt sellaisten Euroopan kansalaisten määrä, jotka ovat köyhiä. Mutta vielä vakavampaa on se, että 11 maassa on voitu havaita, että köyhyysraja on alentunut ensimmäistä kertaa. Suuri määrä maita on voinut havaita, että köyhyysraja eh, voimassa olevilla hintoina on alentunut ja tämä on hyvin tärkeä seikka. Nyt on vaikea palata tähän eurooppalaiseen ideaaliin, jos nuorille ei voida antaa uskoa tulevaisuuteen, kun näin suuri osa yhteiskuntaa on työttömänä ja kun köyhyys on näin lisääntynyt, se on ihan ennätystasolla. Kiitos. Merci. Kiitos Euroopan parlamentista vielä kerran. Alejandro Ferkas. Entä, entä häntä esittelee? Hän on jo aikaisemminkin puhunut täällä. Hän kuuluu myös SD-ryhmään Espanjasta. Kiitos puheenjohtaja. Minä tässä jo viime kierroksella esitinkin joitain huomioita. Kerroin siitä, kuinka huolissani olen tilanteesta niissä maissa, joissa tuhotaan paitsi yksilön tai poljetaan yksilön oikeuksia myös työmarkkinaosapuolten oikeuksia. Ja varmaankin kaikki järkevät ihmiset tietävät, että politiikkaa mitataan sen tulosten perusteella eikä pyrkimysten aikeiden perusteella. Ja tässä nyt kriisi on jatkenut neljä, jatkunut neljä vuotta. Työttömyys lisääntynyt, makrotalouden epätasapaino lisääntynyt, köyhyys lisääntynyt, sosiaaliset ongelmat lisääntyneet. Joten ei kai tässä nyt muu auta kuin todeta, että on ajettu huonoa politiikkaa. Eikä tässä nyt tarvitse puhua ideologian pohjalta, vaan ihan tosiasioiden pohjalta. Siis tiedothan, tosiasiathan meillä ovat edessämme. Tilanne on todella hälyttävä ja budjettikurin kautta ja hyvin tiukan taloudenpidon kautta on jouduttu tähän tilanteeseen. Ja väitettiin, että tämä parantaa tilannetta ja sitten taas markkinoidenkin luottamus palautuu. Ei näin ole tapahtunut. Kyllä minunkin maassani näin kuviteltiin äh, muutama vuosi sitten. Eikä kyse ole äh, pelkästään poliittisten ryhmien erilaisista kannoista. Monet poliittiset ryhmät muutama vuosi sitten kuvittelivat, äh, että tulee tapahtumaan niin tai näin, mutta eipä ole tapahtunut. Reen oli Madridissa ja itse asiassa nyt hänkin puhui jo joustavuudesta näiden sopeuttamistoimien suhteen e, ja eri toimien suhteen, koska nyt on saatu aikaan sellainen sekoitus, että se tuhoaa satoja tuhansia yrityksiä. Ja se, että meillä olisi kylliksi julkista rahaa e, so- hyvinvointimallimme rahoittamiseksi ja vielä velkojen maksamiseksi on vain kuvitelma. Ja todella puolue, joka voitti vaalit, kuvitteli, että vain pääsemällä valtaan, toimimalla omien tavoitteidensa puolesta, niin markkinat rauhoittuisivat, mutta näin ei ole ollut. Työttömyys ei ole vähentynyt, päinvastoin työttömyys on kaksinkertaistunut. Ja mm, Tämä on tämä lopputulos. Kyllä tässä nyt joku on mennyt pahasti pieleen. Miksi meillä ei ole moraalista suuruutta uskaltaa myöntää, että olemme erehtyneet? Tämähän nyt on erittäin ilmiselvää minun mm, maassani suuri häpeä on se, että ei ole rahaa yrityksille, ei voida antaa, myöntää niille lainoja ja niin edelleen. Siis se maksaa yrityksille kolme kertaa enemmän Espanjassa kuin Saksassa hankkia rahoitusta, kun rahahanat on suljettu, eikä ole kysyntää, koska palkkoja on leikattu, sosiaaliturva on leikattu ja niin edelleen. Ja kaikki talouden aktiivisuus vähenee. Tämähän nyt on kaikki ihan ilmiselvää. Eli jos tässä nyt vähän kriittisesti katsottaisiin tuota viimeisen neljän vuoden politiikkaa ja sitä, että onko se tosiaan onnistunut, niin ei ole. Minun maassani julkinen velka oli 60 prosenttia, kun kriisi alkoi, ja nyt se on 100 prosenttia, hyvät naiset ja herrat. Ja joissain maissa, joissa tilanne on parempi, kun joutuvat, joudutaan maksamaan tätä velkaa, niin maksetaan erittäin kovaa hintaa. Ja sitten on toteutettu sellaisia leikkauksia, jotka ovat leikanneet myös kulutusta ja kysyntää. Ja tämä pakottaa yritykset sulkemaan ovensa. Ja joka päivä kolme tuhatta ihmistä menettää työpaikkansa, jää työttömäksi. Ja niin kuin täällä Espanjan kansanpuolueen edustaja aiemmin totesi, niin meillä todella siis nuorisotyöttömyys on jopa 65 prosenttia. Ja vaikutukset ovat olleet dramaattisia, dramaattisia terveydenhuoltoon, eläkejärjestelmiin. On ihmisiä, joilla ei enää ole varaa lääkkeisiin, kerta kaikkiaan ei ole. Ja kaiken vakavinta tässä on se, että yhteiskuntamme tuhoutuu, toivo kuolee eivät taloustieteilijät ymmärrä tätä, kuvittelevat, että tämä on joku algoritmi, mutta meidän maidemme keskiluokka tuhotaan, luottamus demokratiaan tuhotaan, luottamus Eurooppaan tuhotaan. Joten parhaat kollegat, mitä hyvänsä ideologisesti ajattelisimmekaan, niin emmekö nyt kaikki voi myöntää, että kaikki ei ole onnistunut. Jotain on mennyt pieleen, kun täh- tässä tilanteessa ollaan edelleen. Tilanne on äärimmäisen dramaattinen monissa maissa. Miksemme myönnä tätä? Ja sitten ne ihmiset, joilla ei ole mitään syytä vastuuta tähän kriisiin, äh, jotka ovat täysin syyttömiä, he maksavat viulut ja Lontoon pankit sen kuin porskuttavat. Ja tämä kriisi on syntyjään rahoituskriisi ja nyt miljoonat eurooppalaiset tavalliset ihmiset maksavat siitä. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Varmaan huomasitte, että viimeiset puhujat saivat puhua pidempään, koska tässä aika on kerran. Mutta pyytäisin, että viimeiset, jotka eivät vielä ole listalla, kertoisivat nyt tavalla tai toisella. Muuten annan jälleen puheenvuoron Ines Superille viimeisenä puhujana tässä paneelissa. Te olette siis Euroopan parlamentin jäsen GUE-ryhmästä ja tulette Portugalista. Kolme minuuttia aikaa. Um, Referindo-me especificamente aos elementos que dizem respeito ao tema. Kiitos. Haluaisin ennen kaikkea nyt puuttua niihin tekijöihin, jotka liittyvät työllisyyteen. Me olemme nyt saaneet 2013 vuotuisen kasvuselvityksen suosituksista varmasti ovat aika samanlaisia, eivätkä ne juurikaan ole mitään auttaneet päinvastoin pahentaneet ongelmia laajalla rintamalla, varsinkin heikoimmissa maissa, mainitsematta mitään nimiä. Minä uskon, että työllisyys ehtojen löysentäminen yrityksissä tai se, että tulee yhä enemmän epävarmia työsuhteita, ei se lisää välttämättä työllisyyttä. Irtisanominenkin halutaan helpommaksi. Ei tämäkään millään tavalla edistä työllisyyden kohentumista. Oikeastaan periaatteessa tässä vain irtisanomista helpotetaan, ei mitään muuta. Se, että palkkaneuvottelut jotenkin liitetään tuottavuuteen, niin sekin on vain pelkkä tekosyy leikata palkkoja itse asiassa. Tämäkin on vain työtä tekevien haitaksi. Ja ongelmat sysätään heidän harteilleen. Tiedämme, että ei tuottavuus ole laskenut. Tämä johtaa siihen, että palkat vain pienenevät pienenemistään. Tämä puolestaan johtaa talouden tilan kunintumiseen. Tämä on, liittyy myös ohjausjaksoon. Ja siellä esimerkiksi Portugalin kohdalla jopa työnnyksen kustannuksia haluttiin leikattavaksi edelleen. Sitä voidaan leikata parillakin keinolla. Esimerkiksi puututaan sosiaalisiin oikeuksiin tai leikataan palkkoja tai sitten irtisanominen tehdään helpommaksi. Niinhän se toteutetaan. Me olemme nyt todella puhumassa sosiaalisesta vaikutuksesta, jota tällä budjettikuripolitiikalla on. Mutta tähän liittyy toinenkin näkökohta, kun tarkastellaan näitä toimenpiteitä, nimittäin, että sosiaalinen eriarvoisuus vain kasvaa. Ajatellaanpa omaa maatani Portugalia. Me olemme nähneet, että palkat laskevat ylipäätään taloudessa. Jos ajatellaan eri tekijöitä, joita käytetään mittaamisessa, 74 eri tekijää. Mutta mutta työnantajien palkkakustannus määrää vain leikataan, tätä ei mainita, mutta voitot vain kasvavat. Tämä koskee myös, että jotenkin yksilöiden vauraus on kasvanut. Voittomarginaalit kasvavat myös vuotuisella tasolla on jopa on tuhansia euroja menty ylöspäin. Eikä tämä nyt vastaa ollenkaan kulutuksen tasoa tai mitä palkkoja työtä tekevät ansaitsevat. Toisin sanoen johtopäätös on, että tässä on vaurautta siirretty. Voittoja on siirretty työtä tekevien taskusta työnantajien taskuihin. Ja todellakin tämä elefantti poslinikaupassa on se, että kun me puhumme kasvusta, niin me puhumme pelkästään kasvusta, eikä kuitenkaan olekaan niistä toimenpideistä, joiden myötä saadaan työpaikkoja aivan arjessa. Jos ajatellaan arkea, niin, niin siellä todellakin häviää työpaikkoja viiden tuhannen vauhtia. Eli me tarvitsemme todellakin toimenpiteitä yleisen työllisyyden kohentamiseksi. Se auttaa myös kasvua. Mikä tässä myös on tärkeää, kun me puhumme kasvusta, on se, että on huomattava, että ilman julkisia investointeja, todella suuria julkisia investointeja, ei saada houkuteltua muunkaanlaista investointia. Ja niitä investointia ei saada kerta kaikkiaan budjettikurin vaikutukset julkisiin investointeihin on nyt niin tiukka, että meidän on sitä löysennettävä. Muutoin ongelmat vain pahenevat jäsenvaltioissa. Usein kun puhutaan tuesta tai ehtojen höllentämisestä julkisissa investoinneissa, niin siihen liittyy monenlaisia tiukkoja ehtoja. Eli meidän pitäisi nyt kokonaan muuttaa kurssia tässä politiikassa, saada höllennystä siihen. Me puhumme vain tästä kovin akateemisella tasolla, mutta tämä iskee ihmisten arkeen, kun menettävät työpaikan. Eli me tarvitsemme julkisia investointeja enemmän. Palkkoja pitää korottaa, jakaa tasaisemmin työpaikkoja, näin voidaan vireyttää taloutta. Muutoin tässä menetetään strategisia osia taloudessa, osia, jotka palvelevat yhteistä hyvää. Tässä muutoin vain tuetaan yksityistä voiton tavoittelua yhteisen hyvän kustannuksella. Tämä liittyy poliittisiin valintoihin, eli valinnat on tehtävä ja suuntaa on muutettava. Eli miten tämä voisin toisin sanoa? Meidän täytyy varmistaa, että valtio säilyttää oman pääomaansa. Meidän ei reaalitaloutta pidä tuhota, muuten ei voi selviytyä veloistaan monessakaan maassa. Nyt kaikki taakka on sysätty työntekijöiden harteille. Julkista velkaa ei näin lyhennetä, koska se vain kasvaa, niin kuin se on nähty. Toisin sanoen meidän on päästävä tästä kierteestä, joka perustuu pysähtyneisyyteen ja omaksuttava uusi filosofia. Ei voida ajatella, että ihmiset ovat maksamatta sellaista, jota ei voida maksaa. Olen samaa mieltä jo siitä, mitä tässä portugalaisesta on sanottu työntötekijöistä ja muistakin maista. Kyllä he ansaitsevat tunnustusta heidän ponnisteluistaan. Eli he ovat pitäneet pään vedenpinnan yläpuolella jatkaneet taistelua, että jonkinlainen elinkeino säilyisi. Erinomaista kiitoksia kovasti. No niin, mahdollisesti pääsemme siihen vaiheeseen, jota me kutsumme keskusteluksi ilman puhujaluettelua. Eli voi aivan vapaasti ja rohkeasti kättä nostaa ja osallistua keskusteluun, jos joilla on halua vielä reagoida siihen, mitä täällä on todettu. Mutta jos ei, niin annan uudelleen puheenvuoron meidän asiantuntijajäsenillemme, koska siksi heitä olen kutsunut alusta alkaen. He voivat nyt kääntössä järjestyksessä ottaa kantaa. Eli ensimmäisenä puheenvuoron saa Veronika Lope Fontanier, sen jälkeen Ave Azrainas. Älkää vaihtako paikkaa, kun tähän olette keskellä. Veronika. Kiitos puheenjohtaja. Minusta ei pidä olla niin pessimistinen kuin kollega Alejandro Cercas, sillä kyllä tilannetta vähän paranemaan päin. Tämä on ensimmäinen asia. Ja ne toimet, on ryhdytty, ovat kyllä myönteisiä. En lähde taas toistamaan kaikkea tätä. Tarvitaan tietysti eh, julkisen talouden mukautustoimia, mutta niitä on joustavoitettava, tästä olen samaa mieltä, mutta tämän lisäksi on selvää, että on saatava luottamusta, jos pk-yritykset ja nuoret voivat suhtautua siihen luottamuksesti, niin sitten nykydynamiikka muuttuu. Vastasi myös paronittarille, joka puhui siitä, että pitää olla kurinalainen, nuorten on oltava kurinalaisia työnteossaan, kyllä. Jos heillä on töitä, he eivät voivat toimia kurinalaisesti, jos heillä on koulutusta. Minä voisin antaa teille esimerkin, joka tuli mieleen, kun puhuitte. Minun kaupungissani on kaupungissa yhdistys, joka, yhdistys, joka on toiminut hyvin dynaamisesti jo monta vuotta nuorten kanssa, nuorten kanssa, vammaisten nuorten kanssa ja sellaisten, joilla on eh, vaikeuksia integroida yhteiskuntaan. Siellä on erilaisia työpajoja ja annettu palkka nuorille. Ja tämän yhdistyksen puheenjohtaja sanoi minulle tietystä nuorista, että heidän vanhempansa sanoivat minulle, että he olivat nuoria vammaisia, jotka eivät kyllä yhteen asti nousseet aamulla ylös, koska heillä ei ole mitään tekemistä, mutta sen jälkeen kun he ovat tulleet tänne työpäivän mukaan, niin he ovat siellä aikaisin aamulla jonottamassa Eh, koska haluavat tulla mukaan mm, oppimaan. Heillä on uskoa tulevaisuuteen ja toivoa. Tähän on pyrittävä. Tämä on vaikea, mutta yhdessä meidän on pyrittävä siihen, että rahastoja voitaisiin käyttää juuri tähän, että voitaisiin antaa rahaa maille, joissa on suuria ongelmia, niin kuin minun maassani. Yksinhän ne eivät pysty ongelmia ratkaisemaan ja tuskinpa mitään parempaa tapaa käyttää näitä rahastoja kuin nimenomaan näihin nuoriin. Kiitos. Kiitos sitten Avril Aralensens. Mutta sitä ennen esittäisin kysymyksen. Hän puheenvuorossaan otti esille mielestäni kaksi tärkeää seikkaa. Ensinnäkin ajatellaanpa tätä haastetta tilanteen korjaamiseksi hänen maassaan ja mikä vipuvoima puolestaan on rakennerahastojen varoilla ollut. Eli mitä mieltä hän on tulevien rahoitusnäkymiin, lähetysnäkymistä – kun ajatellaan mitä me täällä olemme ajatelleet parlamentissa, että 25 prosenttia osoitettaisiin rakennerahaston käyttöön. Ja sitten puhutte myös maahanmuutosta. Minun on aina tehnyt aika vaikutuksen, en tiedä voiko täällä sitä mainita, mutta kun minä olin nuori, niin sanottiin, että ne, jotka maasta lähtevät, niin äänestävät jaloillaan. Ja kun te totesitte, että 10 prosenttia Latvian kansalaisista on jättänyt maansa ja heitä on vaikea saada palaamaan kotimaahansa, niin missä määrin sitten kyseenalaistatte tämän reseptin teidän maassanne? Oletteko ehkä sitä mieltä, että oliko se tämä vaivan väärti, jos näitä maita mainitaan esimerkkinä, esimerkiksi Latvia, baronitar oli tästä iloinen, niin siellä on valtava kurikuuri toteutettu. Kyllä, työttömyys on laskenut, mutta hinta on aika korkea ollut. Sen olemme huomanneet jo pitkän aikaan. Ei pelkästään, että 10 prosenttia on lähtenyt maasta, mutta totta kai heidän joukossa on paljon nuoria. Johtaako se teitä ajattelemaan siihen, että voitaisiin miettiä uudelleen tätä? Ja sitten kolmas kysymys vielä. Nimittäin, missä oloissa kansallinen parlamentti Latviassa on ollut mukana kokkaamassa tätä soppaa, tätä muistiota, jonka Latvian hallitus on allekirjoittanut, jota olet joutuneet täytäntöönpanemaan myös lainsäädännössä. Siis oletteko sitä mieltä, että Latvian parlamentti on tullut kuulluksi riittävästi, kun IMFn lääkekuuria on teillä sovellettu? Kiitoksia. Yritän vastata. Mitä tulee tähän reseptiin, jota olemme noudattaneet? Jos ajatellaan, että me palaisimme lähtöruutuun ja jousimme tässä tekevän valintoja, niin minä kyllä sanoisin, että hallituksemme kyllä varmasti valitsi oikean suunnan, sisäisen devalvaation. Mutta ehkä mitä me emme enää tekisi, olisi se, että meidän kansalaisemme olisivat niin holtittomia lainan otossaan. Usean vuoden ajan nimittäin kotitaloudet ottivat lainaa samalla mitalla kuin maakin. Ihmiset eivät pystyneet enää maksamaan takaisin lainojaan. Olemme maksaneet todellakin korkean hinnan tässä. Ihmisiä on lähtenyt maasta Monet ovat todellakin nuorempia kuin 35 vuotta, eli ihmisiä, jotka tiesivät, että ulkomailla oli heille mahdollisuuksia tarjolla, eivätkä jääneet odottelemaan Latviaan, vaan jättivät maan. Eli Latvian kasvusuunnitelma on ollut merkittävässä asemassa. Nyt tilanne vaikuttaa ehkä toiveikkaammalta kuin monissa muissa Euroopan maissa, vaikkakin tosin palkkoja on leikattu. Viime vuonna kuitenkin palkat alkoivat jälleen nousta Latviassa. Kasvu jatkunee tänäkin vuonna. Kehottaisin muitakin maita olemaan myönteisempi vakauttamistoimissaan. Totta kai se myös varmasti myös on kivuliasta, mutta nyt meillä on näkyvissä jotain parempaa myös Latviassa. Yritykset pyrkivät myös jotenkin tasa- tasoittamaan tätä palkanmaksua. Kun ajatellaan, mitä ehkä voitaisiin maksaa niille ihmisille, jotka ovat lähteneet maasta. Tämä koskee varsinkin teollisuutta. Tässä on nyt pystytty saamaan myönteisiä tuloksia aikaan. Sitten me olemme myös muuttaneet taloutta merkittävästi tämän kriisin aikana, kun nyt meillä oli aikanaan aika paljon lainaa tarjolla. Vienin osuus oli ennen kriisiä 20 prosenttia, nyt me olemme päässeet jo 80 prosenttiin. Latvia on siis nyt aika kilpailukykyisessä asemassa. Sitten vielä näistä eri rahastoista yksi kommentti ja siitä, miten varoja jatkossa voitaisiin ehkä jakaa. Totta kai kaikki rahastot, kohesio, maatalousrahastot ovat tärkeitä. Ehkä me saamme kuitenkin vähemmän kuin moni muu jäsenvaltio Euroopan unionissa. Minä haluaisin kuitenkin varoittaa komissiota yhdestä asiasta, että tietyillä osittain ei leikattaisi. Nimittäin, jos haluamme talouksien jatkuvan kasvun jatkuvan on se, että saamme aikaan lisää arvoa. Sitä me haluamme kehittää jatkossakin, että työpaikkoja saadaan. Sellaisia työpaikkoja on korkea lisäarvo. Merci beaucoup, merci Kiitoksia kovasti tästä hyvästä kunnianhimoista teidän maassamme. Toivomme teille lykkyä tykö. Ja sitten viimeisenä asiantuntijan jäsenenä sosiaaliturvavaliokunnasta valiokunnasta Portugalista. Um, eu queria começar por eh, manifestar alguma concordância, ainda que relativa... Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että olen osittain samaa mieltä siitä, mitä Baronitar sanoi Isosta Britanniasta. Tietysti pitää olla kurinalaisia, vastuuntuntoisia ja tarvitaan ammatillista kokemusta koulutuksen lisäksi. Kaikki tämä on tärkeää. Ei niin kuin paronitar tämän nyt sanoi, vaan pitää varmistaa se, että nuoret hankkivat koulutusta ja sitten työkokemusta. Tämä on hyvin tärkeää. Jostain tietystä iästä alkaen pitäisi olla ammatillista kokemusta, joka täydentäisi sitten koulutusta. Tämä on tärkeää, että ihmiset voidaan valmentaa työmarkkinoita varten. On ollut aika lailla paradoksaalista, että muut puheenvuorot, lähes kaikki, olivat eteläisen Euroopan edustajien puheenvuoroja. Ja me puhumme tässä siksi, että olemme nähneet, miten säästöpolitiikka on vaikuttanut. Vierellä Silva tässä puhui, vaikka olemme eri puolueista, niin hän puhui työmarkkinoiden uudistamisesta ja nuorten pääsyn helpottamista sinne. Tämä kriittinen vaihe sitten, kun ei voi vielä jäädä eläkkeelle ja kun on kuitenkin vaikeaa palata työmarkkinoille. Sitten puhuttiin myös tästä sosiaalista minimitasosta. Emme, emme ehkä ole täysin samaa mieltä asioista, mutta kuitenkin hallitus on ryhtynyt toimien kaikilla näillä aloilla. Emme välttämättä ole kaikista tehdyistä toimista samaa mieltä, mutta kyllä me olemme nämä ongelmat havainneet ja voin taata teille, että Portugalin hallitus haluaa torjua näitä ongelmia. Sitten Rovat Suber, on selvää, että en yhdy kaikkeen siihen, mitä te sanoitte. Minusta työmarkkinauudistus oli tarpeellinen ja siitä on ollut hyötyä, näin työttömyys on laskenut. Olette varmasti samaa mieltä siitä, että alussa työpaikkoja tuhoitui enemmän kuin mitä oli ajateltu, mutta tämä on kuitenkin suunta, jota jonne on lähdettävä. En voi yhtyä siihen, että tarvitsisimme julkisia investointeja, vaan tarvitaan lisää ulkomaalaisia investointeja ja on käytettävä paremmin myös eurooppalaisia, Euroopan rahoja. Ja tätä Portugalin hallitus juuri tekee, mitä tulee sitten ulkomaisiin investointeihin. No tämä kriisihän nyt vallitsee koko maailmassa, mutta me pyrimme nyt toimimaan niin, että saisimme uusia markkinoita avattu meille, ei muita kuin perinteisiä markkinoita. Ja sitten edustaja Ferkas, en halua olla yhtä pessimistinen, mutta on kuitenkin totta, että olisi pitänyt ehkä olla vähän joustavampia tiettyjen toimien osalta, kun puhutaan säästötoimista, säästöpolitiikasta. Tässä mielessä voin kyllä ymmärtää sitä, mitä sanoitte. Mehän molemmat tulemme Iberian Niemimalta. Ja haluaisin tämän mainita, koska Portugalin ja Espanjan tilanteet ovat aika samantapaisia. Ja sitten se, mitä edustaja Pupakis sanoi, on todettavissa, että Kreikan ongelmat ovat pahempia kuin Portugalin, ja siksi haluaisin ilmaista teille solidaarisuuden osoituksemme. Eurooppa on ainoa taho, joka voi nämä ongelmat ratkaista. Yhteistyö on tärkeä, kuten sanoitte, Portugalissa. Meistä ei ole vielä tullut ikään kuin menetetty maa. Pyrimme vielä pääsemään ongelmistamme. On totta, että kukin, kullakin kansalla on omat tyyviset piirteensä ja on hyvin vaikea lähteä soveltamaan muualla sellaista, mitä on menestyksekkäästi tehty toisessa maassa. Me olemme pyrkineet vähentämään valtion vaihetta vajetta olemme lähteneet tietylle tielle, joka mielestämme on Portugalin kansan eh, piirteiden mukaista. Ja te sanoitte, että eurooppalainen yhteistyö on hyvin tärkeää. Totta. Kiitos. Merci beaucoup. Merci. Kiitoksia kovasti kaikille puhuleille näissä kahdessa osiossa. Tämä toinen osio, jos siihen nyt vielä saan esittää muutaman kommentin. Ensinnäkin olen samaa mieltä Kanavaron kanssa ensimmäisellä kierroksella. Meillä oli aika iso tasapaino maantieteellisesti eri puheenvuoroissa. pitää paikkaansa tässä toisessa osiossa. Enemmänkin me suuntauduimme maihin, joissa tämä oli akuutti kysymys siis missä on kyse kansallisista kuvista enemmänkin. Ehkä muuttuvat ainakin kuunnelleet ja ovat jotain oppineet keskustelusta, ainakin tämä oli keskustelun tarkoituskin. Huomen, minä haluaisin viisi kommenttia esittää. Paitsi mitä täällä on asiantuntijat sanoneet, kerroin vaikutuksesta, oli se sitten hyvä tai huono niin jos ajatellaan mukautusohjelmia tai työmarkkinaosapuolten mukanaoloa yhtäältä, mutta sitten toisaalta ajatellaan kansallisten parlamenttien mukanaoloa, niin se on totta kai tässä laatimisessa ollut tärkeässä asemassa. Tämä on tärkeää, jotta uudistus mahdollisimman hyvissä oloissa toteutuisi. Totta kai en tiedä, kumpi tuli ennen, kanaa vai munaa. Jos ajatellaan niitä maita, joissa kriisi on juurtunut syvemmälle, niin usein, no ainakin joskus on kyse maista, joissa osallistumisprosessi tai yhteinen laatiminen ovat törmänneet ongelmiin kuin sitten puolestaan maissa, joissa tilanne ehkä on vähemmän hankala. Toinen huomioni Kriisin alussa, minä muistan hyvin, 2007-2008, Euroopassa aina todettiin, no se on amerikkalaisten kriisi. Ja Euroopassa oikeastaan ei ollut vaikeuksia. Nimittäin meidän automaattiset vakauttajamme auttaisivat meitä pehmentämään tätä kriisin aiheuttamaa iskua. Ja nämä, se merkitsee oikeastaan sosiaaliturvan verkkoa käytännössä. Ja se, mikä pistää silmään sentään tässä tilanteessa, että jos viisi, kuusi tai neljä vuotta jälkeenpäin olemme unohtaneet sen, mitä me sanoimme aikanaan, kun kriisi käynnistyi. Nimittäin kun ajatellaan näitä sopeutumisohjelmia, jotka aivan liian usein ensinnäkin liittyvät näihin vakauttajiin ilman, että mietitäänkään, miten voitaisiin Euroopan unionissa keksiä uusia vakauttamiskeinoja, niin tässä on jotain unohtunut matkan varrella. Tai toisin sanoen, me olemme joutuneet niin lyhyellä ajalla kaiken välillä toimimaan, että me olemme alivarvioineet näitä vaikutuksia, joita tulee pitkällä aikavälillä. Sitä paitsi se nyt jälleen kerran on huomattu myös tämän kuuluisan keskustelun myötä kertoimista, vaikutuksesta. Sitten kolmas niin Haluaisin sanoa kansallisten parlamentin jäsenille – kollegoille, että Euroopan parlamentti jo usean otteeseen on miettinyt, kun on tällainen puheenjohtajavaltioiden troikka käytössä, niin se voisi olla myös tavallaan kvartetti, niin että mukana olisi myös ilon jäseniä. Voisi olla Ja totta kai tässä on erilaisia joukkueita ja asiantuntemusta mukana tarjollakin ottamaan huomioon tämän sosiaalisen puolen, kun ajatellaan, että IMFllä puolesta on rahoitusmarkkinoiden osuus käsissä. Tiedämme, että se ei ole välttämättä kovin suosittu teema komissiossakaan, mutta sitä kyllä kannattaisi tukea, jos tästä samaa mieltä on, myös kansallisissa parlamenteissa. Miten tätä myöden ehkä voitaisiin omaksua kokonaisvaltaisempi lähestymistapa myös mukauttamisohjelmissa. Neljäs huomioni. Nimittäin mitä tässä pelissä on, oikeastaan neuvostosta varsinkin, ja kyllä se nähtiin iltapäivän keskustelussakin näistä toimista EPSKossa totta kai se liittyy myös ECOFin neuvoston toimiin, niin että se olisi nähtävissä myös kesäkuisessa neuvostossa ja voitaisiin tätä joustolausekin tavallaan miettiä uudelleen. Eli otettaisiin huomioon myös kuripolitiikan vaikutukset. Välttämättä se ei ole ollut niin hyveellinen vaikutuksiltaan, eli ehkä sitä voitaisiin jopa oikaista. Tarvitaan siinä ehkä myös joustoa jonkin verran, oli se kyse sitten ohjelma budjettipaketissa tai ohjauspaketissa. Ehkä tässä voidaan innovoida jollain tavalla myös laajemmin kuin mitä välineitä meillä käytössämme. Eli minä uskon, että nyt yhä enemmän on kuultavissa Saksassa, Belgiassa – Ranskassa ja muuallakin sellaisia äänenpainoja, että jos kerran on kuripolitiikkaa, niin se tarkoittaa sitä, että sen, se on nyt vakiintunut ja IMF on osoittanut tämän. Ehkä pitäisi tässä löysentää tätä rengasta ja niin, että tämä toteutuisi harmonisemmalla tavalla, niin että siinä on joustoa mukana enemmän. Minä olen saanut vaikutelman, että tämä keskustelu on nostamassa päätään yhä enemmän myös Euroopan neuvostossa. Tämä on erittäin tärkeää, koska minä uskon, että jotta se johtaisi menestykseen, niin tällainen muutos ei voi pelkästään kuurojen vuoropuhelun perustua niin, että kukin jäsenvaltio ja komissio keskustelevat keskenään, vaan täytyy myös Euroopan tasolla tunnustettava, että kun meillä on euroalue ja unionikin, niin meillä on ongelma, joka liittyy tiettyyn kuripolitiikan toteuttamiseen. Viides, viimeinen huomioni on tietysti se, että haluaisin sanoa, miten Euroopan unionin parlamentti, ja se nähtiin myös olemaan suurin vetämässä keskustelussa aamupäivällä, nimittäin kun ajatellaan tätä nykytilannetta, varsinkin kun tässä on kyse ennen kaikkea investointibudjetista, myös sosiaalisissa kysymyksissä, että sitä tuettaisiin lailla rintamalla. ettei tämä sitten työllisyyden kustannuksella kuitenkaan toteutuisi. Siksi vielä kerran korostan tätä. Tiedän, että jotkut jäsenvaltiot, ehkä jotkut kansalliset parlamentitkin ovat tätä peräänkuuluttaneet, mutta ei se välttämättä ilmeisesti ole kaikille. Me täällä valiokunnassa me olemme sitä mieltä, että kun ajatellaan monivuotisia rahoituskehyksiä, niin kohesiopolitiikassa meidän täytyy myös osoittaa varoja sosiaalirahastolle. Me tiedämme, kun ajatellaan paikallisyhteisöjä, niin se on tavallaan tämä, minä kutsun sitä betonin menoksi, koska se menee perusrakenteisiin ja se on näkyvää. Myös ajatellaan, että se on myös Euroopan näkökulmasta näkyvämpää menoerää. Mutta Portugalissa on saatu aika moottoriteitä ehkä. Ehkä pitäisi saada aika myös informaatiomoottoriteitä. Ja kun minä ajatellaan ihmisten pätevyyttä, koulutusta ja inhimillisen pääoman sijoittamista, niin se on erityisen tärkeää, jopa tärkeämpää kuin nykytilanteessa. Ainakin se varmasti oli keskustelun punainen lanka. Eli verottaisi vielä kerran sen tuen puolesta, että 25 prosenttia osoitettaisiin sosiaalirahastoon. Herra Andor tietää, kuinka paljon minä olen tätä tukenut, koska olen samaa mieltä tästä. No niin, haluaisin kiittää teitä vielä kerran kaikkia siitä, että olette tykyä auttaneet loppuun asti. Ja me palaamme puolisen tunnin päästä täällä alhaalla salissa niin me menemme illalliselle, joka on kutsut vieraille. Varmasti useimmat ovat saaneet tämän kortin, että voisivat osallistua tuohon Martin Schulzin puhemiehemme tarjoamaan illalliseen. Siellä on myös kutsuvieraana Peter Pratt, joka tulee keskuspankin neuvostosta. Hän puuttuu näihin kaikkiin kysymyksiin kasvustrategiassa, työpaikkojen luomisessa. Kun ajatellaan keskuspankin roolia näistä osin. Ja sitten ihan viimeiseksi vielä, kuten toden, teillä on käytössä kulkuluvat, niin se on aika hyödyllistä ottaa ne mukaan myös huomenna kokoustamme varten. Mutta varmasti olisi parempi niin, että tarvitse jonottaa sitten huomenna aamulla uutta. No niin, kiitos. Puheenjohtaja kiittää myös tulkkeja ja me tapaamme hetken päästä illallisella. Kiitoksia.